second. witam państwa i chciałem bardzo prosić za spóźnienie. Ja jestem pięć lat przewodniczącym. Olen todella pahoillani tästä viivästyksestä. Minä olen ollut viisi vuotta valiokunnan puheenjohtajana. On todella surullista, että on tällainen ennakkotapauksessa, että olen näin myöhässä. Itse asiassa en kyllä muista koko ajalta niin, että olisin ollut näin pahasti myöhässä. Tämä oli kaikki minun syytäni. Minä ö, olin työmatkalla Italiassa ja, ja lentokone oli myöhässä. Frankfurtista tuleva kone ei sitten jatkanutkaan matkaa aikataulun mukaisesti. Ja tämän vuoksi olen niin kamalan myöhässä ja hirvittävän pahoillani. Tämä on viimeinen kokouksemme. Minulla on muutama ilmoitusasia tässä valiokuntamme työstä. Tällä vaalikaudella me, järjest- me olemme saaneet 6000 vetoomusta. Vuosittain työmäärä on kasvanut sihteeristön osalta. Yli 12 000 kirjettä että vetoomusten esittäjiltä eri tapauksista. Olemme valmistelleet 15 000, olemme kirjoittaneet 15 000 kirjettä, joista 12 700, 12 700 olen itse allekirjoittanut. Olemme valmistelleet monia mietintöjä täysistuntokäsittelyyn, tehneet monia tiedonhakumatkoja Espanjaan, Ranskaan, Irlantiin, Romaniaan, Maltalle ja myös Puolaan. Olemme myös osallistuneet väliaikaiseen valiokuntaan Equitable Life-tapauksessa ja uskoisin, että voidaan todellakin sanoa, että parlamentti kunnioittaa työtämme. Sadat ihmiset ovat vierailleet valiokuntamme kokouksissa kaikilta Euroopan unionin kulmilta ja he ovat myös olleet aktiivisesti mukana etsimässä ratkaisuja tapauksiinsa. Tämä on ainut parlamentaarinen valiokunta, joka näin aktiivisella tavalla tekee yhteistyötä Euroopan unionin kansalaisten kanssa. Sallikaa minun nyt valiokunnan puolesta kiittää Euroopan komissiota ja Euroopan komission edustajia, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssamme näinä vuosina. Haluaisin myös kiittää oikeusasiamiestä ja oikeusasiamiehen kollegoja, yhteistyökumppaneita ja kiittäisin kaikkia valiokuntamme jäseniä, jotka ovat erittäin aktiivisesti vieneet eteenpäin vetomusten esittäjien huolenaiheita. Me lähdemme täältä ja jätämme jälkeemme vahvemman vetoomusvaliokunnan. Haluaisin myös todeta, että valiokuntamme menestys juontaa juurensa myös sihteeristömme työhön. Karen ja David ovat niitä ihmisiä, joiden, ilman joiden työtä me emme olisi pärjänneet. Meidän täytyy todella arvostaa heidän työtänsä. Heidän sitoumuksensa, antaumuksensa tähän työhön on todella meidän menestyksemme avain ja haluaisin kiittää heitä sydämeni pohjasta. Toteaisin myös, että ponnistelumme pysyä mahdollisimman objektiivisina on todella tuonut menestystä. Uskon näin. Voisin tuntikausia luetella tapauksia, joissa olemme olleet jo mukana, joita olemme olleet käsittelemässä. Ja joskus olemme olleet vähän enemmän yhden puolella kuin toisen puolella, olemme suhtautuneet johonkin suuremmalla sympatialla kuin toiseen, mutta kaikessa, joka ikisessä tapauksessa olemme pysyneet objektiivisina. Meitä ei todellakaan voida moittia objektiivisuuden puutteesta eikä myöskään riippumattomuuden puutteesta. Varmasti kaikki olette yhtä mieltä siitä, että emme nyt ole mikään tuomioistuin, mutta olemme melkein kuin äh, tällainen tuomioistuin eli täällä Euroopan parlamentissa ja me yritämme olla niin riippumattomia kuin tuomarit voivat olla tai heidän pitäisi olla. Olen hyvin vahvasti vakuuttunut siitä, että olemme onnistuneet pysymään objektiivisina ja myös mitä tulee meidän yhteistyöhömme sihteeristön kanssa, niin yhtä ainutta kertaa näiden viiden vuoden aikana minusta ei ole tuntunut siltä, että sihteeristö sihteeristön ehdottama ratkaisu olisi erilainen. Kaikki sihteeristön jäsenet ovat osoittaneet suunnatonta kokemusta ja he ovat olleet halukkaita jakamaan tämän kokemuksen meidän kaikkien kanssa. Me he ovat esittäneet ratkaisuja, jotka joskus ovat enemmän tyydyttäneet oikeistoa kuin vasemmistoa tai päinvastoin, mutta sihteeristö on pysynyt täysin objektiivisena ja he todella ansaitsevat lämpimät kiitoksemme. No niin, hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin edes tämän päivän esityslistaa hyväksymme, haluaisin saattaa loppuun useampia vetoomuksia tässä, puolalaisia vetomuksia vetoomuksia Via Baltikasta. Nämä vetomukset, niiden ratkaisu oli menestyksekäs esittäjien kannalta 700 709, 849, 190 ja sitten seuraavat on lueteltukin siellä asiakirjoissa, joten ehdottaisin, että nämä vetomukset pidetään loppuun käsiteltyinä. Voimme myös seuraavat äh, irlantilaiset vetomukset äh, pitää loppuun käsittelyyn. 908, 75, 100, 1673 ympäristön suojelusta Saksassa. Meillä on useita vetomuksia joista keskustellaan kohdissa 7, 8 ja 10 vetomusten esittäjien läsnä ollessa myös kohta 14, jossa meillä on siis vetomusten esittäjät täällä läsnä. Ja he ovat meidän vieraitamme Bulgarian parlamentista. Heidät on kutsuttu osallistumaan. Puheenjohtaja korjaa siis joita Jotkut Bulgarian parlamentin jäsenet eivät voineet tulla tänne paikalle. Ja keskustelimme joistakin kohdan 19 vetomuksesta, mutta silloin ei vetomusten esittäjä ole välttämättä paikalla. Meillä on Puolasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta vetomukset ja vetomusten esittäjät ovat täällä läsnä. Kohdat 16 ja 17 on poistettu esityslistalta. Näillä muutoksilla toivon, että voitte hyväksyä esityslistan. Herra Robert. Mitä tulee esityslistan hyväksymiseen, niin ei ole oikeastaan järkevää pitää koordinaattoreiden kokousta näin myöhäisenä ajankohtana. Minä en ainakaan ole paikalla eikä myöskään sosiaalidemokraattien edustajat mielestäni ilman aikaisempaa yhteydenottoa ei pitäisi päättää, että koordinaattorien kokous järjestetään näin myöhäisenä ajankohtana. No minäpäs toistan niin mielestäni ei ole järkevää torstai-iltana pitää näin myöhään koordinaattoreiden kokousta. Ja meitä ei kuultu, kun tämä päätös tehtiin. Itse en pääse paikalle, eikä myöskään sosiaalidemokraattien edusta. Tästähän tulee melkoinen sotku. Eihän esityslista ole pitkä kuin nälkävuosi, mutta on sillä muutama asia, joihin haluaisin ottaa kantaa. Ja jos ei onnistu koordinaattoreiden kokouksessa, niin minulle ei tarjoudu vaihtoehtoa. Minä en voi sitä esittää täälläkään, joten sen verran siitä. Mutta yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy pyyntöön, jonka ovat esittänyt kollega Itekai ja kollega Ajala Sender 1102 92 kautta 08. Minun on pyydetty ottamaan tämä esille. En tiedä, halutaanko tämä nyt hyväksyä käsiteltäväksi vaiko ei. Aja hän haluaa, että tätä ei voida ottaa käsiteltäväksi. Eli EPP, e ja PSE ovat tätä pyytää tukemassa, sikäli kun olen ymmärtänyt heidät oikein. Sitten toinen asia. Jossain vaiheessa meidän täytyy keskustella myöskin niistä järjestelyistä, jotka pätevät tämän ja uuden mandaatin alkamiseen väliaikana tapahtuviin toimiin. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että voisikohan sihteeristö selvitellä, minkälaisia ratkaisumalleja olisi tarjolla ja katsotaan sitten, voimmeko hyväksyä ne vaiko emme. In response to the question by Sir Robert, um, as in... Sir Robertin kysymyksen vastauksena edellisellä vaalikaudella on ehdotettu, että niin pitkään kuin olemassa oleva jäsenyysmandatti jatkuu, siis 13. heinäkuuta saakka, niin jäsenet saavat säännöllisesti tietoa merkittävistä vetomuksista, joita tulee valiokuntaan. Ja tämän lisäksi sihteeristö tulee jakamaan vetomusluetteloon, jotka meidän mielestämme pitäisi kirjallisen menettelyn kautta saattaa loppuun. Eli ne olisivat normaalien kokousesityslistojen B luettelon mukaisia ja nämä jaetaan sitten jäsenille ja kysytään, onko mitään vastustusta näiden loppuun saattamisesta B-menettelyn puitteissa silloin, niitä ei silloin suljeta ja sitten seuraavalla valikaudella on taas virallinen kokous, joten meidän täytyy jatkaa, että tämä prosessi jatkuu jotta vetomuksia ei kasun, kasannut liikaa ja esittäjät voivat saada sitten vastauksensa mahdollisimman pian. Uh, niin on selvää, että tässä on pitkä aika ennen syyskuun ensimmäistä kokoustamme syyskuussa. viisi kuusi kuukautta siis kuluu ja tämä tarkoittaa sitä, Siis kaksi kuukautta. No, teidän matikkapäin on ehkä parempi kuin minun, mutta pitkä aika kuluu kuitenkin. Ja te olette ilmeisesti 13. päivä aste puheenjohtaja ja sen jälkeen sitten on teknisesti katsottuna ongelmia. Te, ole, te ette ole paikalla eikä muitakaan välttämättä ole paikalla vetoomuksen esittäjiä. Ei pitäisi tässä unohtaa, me emme voi tehdä siis päätöksiä ennen uuden valiokunnan ja puheenjohtajan valintaa ja varapuheenjohtajan valintaa. Eli kukaan ei voi tehdä päätöksiä muu kuin sihteeristä. Tämä nyt ei sinänsä aiheuta mitään ongelmia, sillä tähän asti hyväksyntäjärjestelmä on toiminut, toimin, toiminut ihan hyvä, mutta jos täytyy tehdä tärkeitäkin päätöksiä, niin miten sitten? Jos voisin nyt tähän vastata. Normaalissa olosuhteissa nykymandaatti jatkuu, kuten sanoin, 13. heinäkuuta saakka. Jos asiat menevät suunnitelmien mukaan, niin uuden valiokunnan ensimmäinen kokous, järjestäytymiskokous on torstai-iltapäivänä muutaman viikon kuluttua tuosta, eli siinä ei ole pitkäkään ajanjaksoa sen välillä, ei olisi enää vetomuspaljokunnassa virallista puheenjohtajaa ja sitten sen välillä, kun uusi puheenjohtaja nimitetään järjestäytymiskokouksessa, poliittiset ryhmät ovat nyt ehdottaneet, että järjestäytymiskokoukset olisivat heinäkuun Strasbourgin istunnon torstai-iltapäivänä. Ja mitä tulee valiokunnan työn poliittiseen vastuuseen, niin tässähän on kysymys vain muutamasta päivästä normaaleissa olosuhteissa uuden, uudella valikaudella ensimmäinen virallinen kokous on ensimmäinen toinen syyskuuta vetomusvaliokunnalla, mutta kuitenkin jos uusi valiokunta ja uusi puheenjohtaja ja uudet koordinaattorit sopii, sopivat siitä, niin äh, he tapaavat jo viikko heinäkuun istunnon jälkeen nimenomaan sen vuoksi, että saataisiin poliittista johdatusta mahdollisiin avoinna oleviin vetomuksiin. Pyydän anteeksi, että jankkaa tätä, mutta ehdotatte siis, tai siis torstai-ilta päivä ei kyllä onnistu, koska todennäköisesti lounaasaikaan ihmiset jo täältä lähtevät. saksalaisia, saksalaisia ja ranskalaisia lukuun ottamatta oikeastaan kaikki muut kyllä häipyvät paikalta. Ja jos viikkoa myöhemmin tämä järjestetään, niin sehän ei ole parlamenttiviikko. Eli 28. heinäkuuta siihen mennessä väki on jo lomalla, joten sinänsä se ei ole ongelma, mutta 13. päivä asti ei ole mitään ongelmia olemassa, koska te puheenjohtaja olette vastuussa, mutta sen jälkeen uusi puheenjohtaja vastaisi näistä vetoomusten käsittelyistä. Jos näin on, niin sitten huoli on turha. Przepraszam bardzo, proszę Państwa, ja bym proponował, żebyśmy tej dyskusji nie przedłużali. Niin, tätä keskustelua ei kannata varmaankaan pitkittää, koska me kaikki tulemme tapaamaan ensi viikolla Strasbourgissa. Joten me voimme kyllä tämän asian ratkaista seuraavan kokouksemme aikana, eli milloin pidetään ensimmäinen kokous, milloin on järjestäytymiskokous ja niin edelleen. Kenties sihteeristö voisi tätä jo työstää lähettää meille kaikille sähköpostin tästä asiasta. Meillä on täällä salissa vetomusten esittäjiä, eikä meidän enää varmaan pitäisi tuhlata enää tähän aikaan. Kenties sihteeristö voisi muistion tästä kirjoittaa ja lähettää sen kaikille sähköpostina. Concerning the, the question you raised about the... Niin, tämä kysymyksenne liittyen tähän vetomukseen 1192 kautta 08. Kaikki ryhmät ovat sanoneet, että tätä ei voida hyväksyä käsiteltäväksi ja tästä on ilmoitettu myöskin vetoomuksen laatijalle. Proszę Państwa, to możemy teraz przejść... No niin, hyvät naiset ja herrat. olemme varmaan tavallaan hoitaneet tämän kohdan muut asiat. Meillä on sitten myös EPP ja psc ryhmän esittämä menettelyohje työasiakirjan luonnos. Ja tätä asiakirjaa ei hyväksytty viime kokouksessa, koska paikalla oli liian vähän jäseniä. Jos kukaan ei vastusta ja kaikki poliittiset puolueet ovat tyytyväisiä tähän, me voisimme nyt hyväksyä tämän työasiakirjan luonnoksen, paitsi jos joku haluaa puhua tästä aiheesta. Sir Robert. Um, Kiitoksia. En nyt halua pitkittää kokousta, koska Tiedän, että paikalla on vetomuksen laatiot, jotka haluavat tulla kuuluiksi, enkä palaa kaikkiin aiheisiin, mutta te varmaankin muistatte, että viime kokouksesta tämä siirrettiin, koska teidän lisäksi paikalla ei ollut kuin kaksi edustajaa ja sosiaalidemokraattien edustaja ymmärrettävistä syistä ei voinut esittää kantaansa, mutta nyt voin kertoa, että PSE ei voi olla edustettuna Tästä keskusteltiin PSE-ryhmässä ja yksimielisesti myöskin vahvistettiin tämä asia. Eli kaksi suurinta ryhmää, eli EPP ja PSE, ovat sopineet, että tämä pitäisi hyväksyä, tämä asiakirja, menettelyohjeet siis. kun keskustelu käytiin, niin saman tien esitimme omat näkemyksemme. Missään nimessä emme halunneet sulkea muita käsittelyn ulkopuolelle päinvastoin. Tarkoituksena on ollut tehostaa vetomusvaliokunnan työtä, kun väkeä on paljon mukana, vetomuksia on lukuisia ja niin poispäin. Alessandro Laboi, minä ja henkilökuntaa ovat tehneet kovasti töitä tämän asiakirjan puolesta ja tämä nyt on suurta osin hyväksyttävissä. Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että suurin osa väestä on todellakin ollut tämän takana ja ei tämä nyt aiheuttanut huomattavia ristiriitoja, eli mitä menettelyohjeet pitävät sisällään. Ja jos ongelmia on, niin voimme palata niihin, mutta minä uskon, että tämä asia on tällä selvä ja riittävä tämä voitaneen hyväksyä tässä muodossa. Zapisali się do głosu pani Harkin, pan Hammerstein. Rova Harkin, Rova Sinot ovat pyytäneet puheenvuoroa. Puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin sanoa, että minä ja ryhmäni emme ole tyytyväisiä tähän ehdotukseen, joka meillä on käsiteltävissä. Me, me emme ole käyneet läpi asianmukaisia menettelytapoja. En usko, että viime viiko, ensi viikolla, kun meillä on onesta mietintö, tämä menee osittain sen vastaisesti. Koko tämä menettelytapa, no aina on sanottu, että muilla ryhmillä on mahdollisuus olla mukana tätä käsittelemässä, mutta minä en ole kyllä saanut tietoa mistään tällaisista muutosmahdollisuuksista ja itse menettelytapa on ollut mielestäni väärä ja me emme voi tätä tukea. Me haluamme sisältökysymyksistä. Mm, sisältö nyt on ihan ok, mutta ennen kaikkea haluaisin tässä kritisoida tätä menettelytapaa ja olisi mielenkiintoista kuulla, mitä te puheenjohtajana olette mieltä asiasta. Thank you very much, Mr. Kiitokset, arvoisa puheenjohtaja. Olen kollega Harkinin kanssa samaa mieltä, että Korvetin mietintö ja Onnestan teksti, joista pitäisi ensi viikolla äänestää, niin ehkä luovat toisenlaisen kehyksen tälle keskustelulle. No en kyllä tiedä, miksi tässä puhuinkaan englantia. mennäpäs Espanjaan. Nyt siis näistä menettelytavasta ja sisällöstä. Kun tutustun siihen, huomaan, että siinä äh, yritetään äh, asettaa valiokuntaa pakkopaitaan. Yleisesti ottaen äh, olen samoilla linjoilla keskeisten periaatteiden osalta, mutta ja nämä ehdotukset ovat täysin ristiriitaisia. Kun ajattelemme nyt vastaavia instansseja eri jäsenmaissa, <clears throat> niissä on olemassa säännöt, joiden nojalla hyväksytään pelkästään kuvailevia vetomuksia ilman, että tehdään poliittisia ehdotuksia. Kuitenkin, jos me aiomme toimia, toimia poliittisesti, meidän on luonnollisesti annettava myöskin suosituksia, ehdotuksia. Ja sitten toinen ehdotus, joka voi mahdollisesti byrokratisoida koko hankkeen, koko prosessin Asia käsitellään Onestan mietinnössä, josta äänestetään ensi viikolla. Siinä on kyse siitä, voidaanko joku vetomus ylipäätään ottaa käsiteltäväksi vai ei. Jos näin toimitaan, asioita <clears throat> käsitellään vielä uudemman kerran, ikään kuin filteröidään vielä, pistetään toisen suodattimen läpi. Ja se edellyttää luonnollisesti sihteeristöltä ja henkilöstöltä lisää työtä. Mutta äh, kuten sanottu, toivoisin, että tätä keskustelua voitaisiin käydä seuraavan vaalikauden aikana pikemmin kuin nyt. Pani Sinot. Rova Sinot. I will be very brief. I... Hyvin lyhykäisesti. Minä en ole ikinä uskonut siihen, että ruvetaan fiksaamaan jotain, mikä ei ole rikki. Varmasti me voimme olla monella tapaa tehokkaampia ja vastata paremmin vetomusten esittäjien tarpeisiin, mutta asiat varsin hyvin toimivat ja pitäisi miettiä ennen kuin tehdään mitään suurempia muutoksia. Chairman, um, I wonder if I might respond. I, I'm, I'm... Voisinkohan vastata tähän? Niin, mitä kollega Haakin sanoi, niin olen hiukan ymmälläni, niin sillä sikäli kun muistan oikein, niin kun sosialistit ja EPP tämän laativat, niin se oli vielä työskentelyasiakirja. Eräänä iltana se laadittiin ja seuraavana päivänä sitä käsiteltiin valiokunnassa. Tarkoituksena ei missään nimessä haluttu jättää ketään tämän prosessin ulkopuolelle, ei missään nimessä. Herra puheenjohtaja, sihteeristö on ollut yhteydessä kolmeen kollegaan ja EPP ja PSC ovat enemmistössä, jos tämä menee nyt äänestystilanteeseen, niin voitamme mm, mitä suurimmalla todennäköisyydellä, mutta sitähän me emme halua näin vaan tehdä. Mutta keskustelua ei koskaan käyty, koska sitä esteltiin erinäisin keinoin. Hyvät naiset ja herrat, jos teille nyt sopii. But I would Anteeksi vain, mutta minä vaadin, että herra Atkins pyytää anteeksi sihteeristöltä ja meiltä jäseniltä. Me kyllä osaamme lukea, meillä on omat kriteerimme ja minä todella uskon, että teidän pitäisi pyytää anteeksi sihteeristöltä ja meitä muita jäseniltä. Me olemme aivan tarpeeksi saaneet kuulla loukkauksia jo monilta tämän valiokunnan jäseniltä. No hyvät naiset ja herrat, Tämä alkaa nyt hieman riistäytyä käsistä. Tämä on meidän viimeinen tapaamisemme, viimeinen kokouksemme ja tätä, tämä muistaen ja muistaen sen, että vetoomusten esittäjät ovat täällä läsnä. Yritetäänpä nyt käyttäytyä ö, kunnolla ja saada tämä homma hoidettua. Kun me puhumme näistä menettelyohjeista, ihan hetkinen vain tässä nyt, niin nämä menettelyohjeet voidaan hyväksyä vain, jos kaikki ovat yhtä mieltä niistä. Tämä ei ole mikään äh, asiakirja, joka loogisella tavalla juotaa juurensa Euroopan parlamentin työjärjestyksen. Ei tämä ole mikään automaattinen velvoite, joka on harteillamme. Me voimme hyväksyä tämän, mutta ei meidän ole pakko sitä hyväksyä. Joten nyt näyttäisi siltä, että EPP ja PSE oletaan. He, ne puoltavat tätä asiakirjaa sen sijaan ALDE ja vihreät ja Rova Sinot vastustavat tätä asiakirjaa, joten tätä ei voida hyväksyä. En näe mitään muuta keinoa tässä toimia. Sen sijaan, että tässä nyt ryhdyttäisiin taas järjestämään uutta keskustelua. Me emme voi tänä päivänä enää tähän uhrata enempää aikaa ryhtyä yksityiskohtaiseen keskusteluun asiasta. Me emme varmastikaan saa tätä hyväksyä vaik- hyväksyttyä, vaikka tänään tuntikausia tästä keskustelisimme. Herra puheenjohtaja, kai minä nyt voin päättää nämä alustuspuheenvuoroni, kun aloitin kerran minä tai muut eivät ole halunneet mitään muuta kuin antaa kaikkien kantaa kortensa kekoon. Mitään ongelmia aikaisemmin ei ilmennyt ja nyt olen kyllä ymmälläni, kun muiden ryhmien koordinaattorit ovat tässä nyt kritisoineet tätä menettelytapaa. Tämä asiakirja on olemassa ja lyhyen keskustelun jälkeen edellisessä kokouksessa, kun muut eivät ole paikalla, niin tarkoituksena oli vihjailla, että EPP ja PSC e olisivat yrittäneet itse hoitaa tämän asian. Mutta ei näin ole. Meille ei tarjota koskaan mahdollisuutta keskustella tästä asiakirjasta. Ja jos meitä nyt syytetään, niin voin sanoa, että ei tämä ole minun syyni. Tämä on ollut esillä useampaan otteeseen, mutta keskustelun alkua ei saatu tälle Tarkoituksenhan on täällä tehdä yhteistyötä, ja jos ei olla tyytyväisiä ehdotukseen syystä tai toisesta, en minä halua ketään täällä missään nimessä syyttää yhtään mistään tai aiheuttaa päinvaivaa. Olen pahoillani, jos tämmöistä on päässyt syntymään, mutta mielestäni tilanne on se, mikä on. David ei pidä tästä näkemästään ja tietenkin hänellä on oikeus esittää tällainen kanta ja minun ei tarvitse olla hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta tässä tilanteessa, jotta pääsemme eteenpäin, niin vedän tämän asiakirjan takaisin jatkokäsittelyä varten. Minä en halua, että tätä asiakirjaa muutetaan. Se otettakoon esille uudemman kerran EPPn ja muiden ryhmien edustajien läsnä olleissa seuraavalla kaudella, kunhan meille tarjoutuu keskustelumahdollisuus, mutta tätä keskustelumahdollisuutta ei tähän mennessä ole ollut, mutta se ei ole ollut minun syyni. No niin, kiitoksia kovasti. Teemme niin kuin Sir Robert ehdotti, eli uusi valiokunta tulee palaamaan sitten seuraavalla valikaudella tähän. Kohta viisi esityslista luonnoksessa. Siellä on asiakirja Gateshedin ja Newcastlen tehdystä vierailusta. vetoomus 727-2005. Onko meillä komission edustaja paikalla? Haluaako sieltä joku puhua tästä asiasta? Bardzo proszę, przedstawiciel Komisji Europejskiej o zabranie głosu w tej sprawie. Euroopan komission edustaja voisi puhua tästä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tuon esiin ainoastaan sen, että tarkkailemme läheltä tätä kaatopaikkahanketta. Toimi on tehty Selvitys tilanteesta se on toimitettu Iso-Britannian viranomaisille ja tällä hetkellä asia tutkitaan vielä syvällisemmin. Me olemme jatkuvasti Iso-Britannian viranomaisten kanssa saadaksemme eh, käsityksen siitä, mitkä johtopäätökset he vetävät. Olemme odottamassa viimeisiä tuloksia ja heti kun saamme eh, tiedot, tulemme tiedottamaan Euroopan parlamenttia. Kiitos puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä tästä ja haluaisin vain välittää viestin siitä, että vetomusten esittäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä valiokunnan vierailuun ja siihen, että tämä asia on tuotu viranomaisten tietoisuuteen. He toivovat, että vetomus pysyy avoinna, jotta eri viranomaiset voivat antaa komissiolle vastauksensa. Więc ja myślę, że tak. Kiitoksia, loistavaa, hyvät naiset ja herrat. Tietysti me emme sulje kokonaan tätä käsittelyä tämän vierailun raportin kautta eritoten sen valossa, mitä komission edustaja juuri sanoi. Me vain olemme saattaneet loppuun yhden osion tästä menettelytavasta ja olette varmaan yhtä mieltä sitten siitä, mitä tässä vierailukertomuksessa sanotaan. Loistavaa. Seuraavaksi kohta kuusi. 686 kautta 2000 vetoomus. Komission edustaja, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Vetomuksen esittäjä on äh, <clears throat> kreikkalaisen äh, yrityksen toimitusjohtaja. Siinä on äh, kysymyksessä eri auto, ja maahantuontien yhteisliittymä. Vetomuksen esittäjä on vuonna 2006 ähm, kesäkuussa ja myöskin syyskuussa 27 esittänyt Euroopan parlamentin vetomusvaliokunnalle vetomuksen ja myöskin lisäselvityksiä on annettu. On todettu, että erilaisia rikkomuksia sisämarkkinoiden ja kilpailulainsäädännön osalta on tapahtunut. Ja vetomuksen esittäjä on myöskin esittänyt vuonna 2006 Euroopan komissiolle kantelun, joka koski 1 äh, kautta 2003 menettelytapa sääntöjä. Kyseisessä kantelussa hän ilmoittaa jättäneensä vastaavan kantelun myöskin Kreikan vastaaville viranomaisille. Kyseisessä kantelussa on kyse siitä, että vaikka se voitaisiinkin hyväksyä ja todeta oikeaksi, niin kyse on asiasta, joka koskee pelkästään Kreikkaa. ja tilannetta, jossa toiminnalla ei ole vaikutusta muihin maihin. Tämän johto, tästä johtopäätöksenä voidaan todeta, että vaikkakin todettaisiin, että toimintatapa ei ole ollut oikea, se ei johda toimenpiteisiin, koska kyse on pelkästään Kreikkaa koskevasta kysymyksestä, ei siis muita jäsenmaita koskevasta kysymyksestä. Komission palveluyksiköt ovat siis todenneet vetomuksen esittelijän jättäneen vastaavan kantelun myöskin Kreikan kilpailuviranomaisille. Heihin otettu yhteyttä ja täältä pohjalta on ollut mahdollista tarkistaa se, että Kreikan kilpailuviranomaisille jätetyssä kantelussa – on löydettävissä samat seikat kuin komission kantelusta. Ne olivat siis käytännöllisesti katsoen identtiset. Komissio kysyi viran, Kreikan viranomaisten halukkuutta käsitellä asiaa. Vastaus oli myönteinen. Ja näin <clears throat> saimme myöskin tiedon, että Kreikan viranomaiset ovat jo käsitelleet asiaa. Saimme myöskin pöytäkirjat asiasta. Kanne hylättiin Euroopan komissiolle lähetettiin vuonna 2007 joulukuussa kirje, jossa tilannetta selvitettiin. Ja suositeltiin sitä, että kantelu vedettäisiin pois. Kyse oli siis vuoden 2007 joulukuusta. 5.3.2008 Euroopan komissio hylkäsi kyseisen järjestön kantelun menettelytapojen artiklan 13 nojalla, koska asiaa käsitellään paikallisen kilpailuviranomaisen toimista. Tällä hetkellä kanne on luokiteltu tällä tavoin. Euroopan komissiolla ei ole siis velvollisuutta käsitellä asiaa tämän enempää. Dziękuję bardzo pani Matsu. Paljon kiitoksia, kollega Matsu. Kiitoksia. Seuraavanlainen huomio kilpailussääntöihin liittyen on esitetty tehty monia vetomuksia. Ehkäpä nämä voitaisiin käsitellä yhtenä pakettina, ettei niihin tarvitse palata aina uudestaan ja uudestaan. Joten ehkäpä komissiolta voitaisiin kysyä, että minkä Kreikan kilpailuviranomaisen kanssa se on ollut yhteydessä. Viime vuosien aikana on maassani ilmennyt monia skandaaleja kilpailurintamalla ja tämä on kaikkea muuta kuin miellyttävää, enkä ole todellakaan ylpeä tilanteesta, joten nyt pyytäisinkin, että viranomaistahon ollaan yhteydessä heitä hiukan no, nuhdellaan, sillä nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Komissiohan on sopimusten vaalia ja jos virheitä ilmenee eikä voida toimia, niin herää kysymys, että kuka vastaa ja mistä. Pytanie, które postawiła pani Matsuka. Kiitoksia. Kenties voisitte vastata tähän arvoisa komission edustaja. Kyllä, Euroopan komissio on, niin kuin tiedätte, vastuussa perustamisen sopimuksista. Ja tämä koskee myös erilaisia säädöksiä Ja tässä yhteydessä kyse on 1 2000, kautta 2003 artiklasta ja siinä säädetään työn jaosta nimenomaan kilpailukysymyksissä Euroopan komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välillä. Euroopan komissio ei voi puuttua peliin ja pyytää kansallista kilpailuviranomaista toimimaan. Tässä kyseisessä tapauksessa kuitenkin todettiin, että Kreikan kilpailuviranomainen jatkoi tutkimuksen toteuttamista ja kanteen tutkimista, joten mitä muuta lisättävää tähän ei ole. Pytała virajne, z jaką instytucją w... Kyllä, mutta kysymys olikin, että mikä oli se instituutio, se elin, jonka kanssa te käsittelitte tätä? Mikä oli tämän tahon nimi? Onko teillä tämä nimi tiedossa? Yes, we have this information. It's, uh... Kyllä, tietoa louti, eli tämä Kreikan kilpailuvirasto. 1 2003 asetuksen artiklan 13 kohdassa tämä mainitaan ja komissio on ollut tähän viranomaistahon yhteydessä. Valitettavasti emme kuule äsken puhuja. No niin, siis ymmärrän Euroopan komission esittämän kannan ja niin ikään Ymmärrän myöskin sen, että he painottavat yhteydenpitoa viranomaisten kanssa. Ja ymmärrän siis teidän kannaltanne asian tulkinnan. Meillä on kuitenkin käytettävissämme täällä erilaisia toimintamalleja ja nyt toivoisinkin, että koska niitä ei ole kaikkia vielä käytetty, koko vetomus jätettäisiin vielä tässä kohtaa auki. Selvä. Ehdottaisin siis, että me jätämme tämän vetomuksen vielä avoimeksi. Ja luotan siihen, että Euroopan komissio jatkaa työtänsä asian osalta. Kohta seitsemän, vetomus 130 kautta 2007. Meillä on tälle vetomuksen esittäjä Georgios Floras paikalla. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet. Mieluummin puhun englantia nyt. Aloitan siteraamalla kolmea seikka Euroopan unionin asioista. Kilpailukyky se on erittäin keskeinen kasvun kannalta ja keskeinen asia EU-politiikassa. Tämän vuoksi meillä on sääntöjä vapaan kilpailun, oikeudenmukaisen kilpailun toteuttamisesta ja Euroopan komissio on vastuussa siitä, että kilpailu ei vääristy ja se haluaa vastustaa kilpailuvastaista toimintaa. Kreikassa ei sovelleta Euroopan unionin kilpailulainsäädäntöä Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti tässä auktoriteettina toimii Kreikan kilpailuviranomainen, mutta ongelmana on se, että jokaisessa tapauksessa kestää menettelyssä yli seitsemän vuotta ja Tämä ei johdu siitä, että Kreikan markkinat ovat suuret tai monimutkaiset, vaan Kreikan viranomainen ja Kreikan hallitus sanoo aina viralliseksi syyksi sen, että henkilöstöä puuttuu. Kysymme, kuka päättää Kreikan kilpailuviranomaisen keskuudessa uuden henkilöstön palkkaamisesta. Me vahvasti uskomme, että tapausten tutkimusten uskomattomat viivästykset ovat tahallisia. Niin Kreikan hallitus kuin kilpailuviranomainenkin osoittavat suurta välinpitämättömyyttä henkilökunnan lisäämiseksi, niin että voitaisiin toimia nopeasti. Eurooppalaisessa lainsäädännössä sanotaan, että jokaisen kansallisen kilpailuviranomaisen täytyy toimia riippumattomasti. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä pitää olla ja ryhdyä tarpeellisiin toimiin varmistaakseen sen, että kaikki toimii eh, tehokkaasti ja joustavasti. Kreikan kilpailuviranomainen ei ole riippumaton henkilökunta ei ole tarpeeksi, koska Kreikan hallitus ei salli tarvittavan henkilökunnan palkkaamista. Vaikka rahoitusta on asianmukaisesti, kuitenkin niin virasto ei palkkaa henkilökuntaa ja näin työ viivästyvät. Kreikan kilpailuviranomaisella ei ole toistaan pääjohtajaa syyskuusta 2006 lähtien, kaksi ja puoli vuotta siis ilman pääjohtajaa. Ja yhä kilpailuviranomainen väittää, että se toimii lainsäädännön mukaisesti kaksi ja puoli vuotta ilman pääjohtajaa. Ja edelleen on riittävästi pääomaa, jolla voidaan ää, ostaa toimipaikkoja, jotka ovat maksaneet 14 miljoonaa euroa. Meillä on Kreikassa muitakin kansalaisia, jotka ovat esittäneet vetoomuksen monikansallisia jättiläisiä vastaan. Kreikan viranomaiset kenties uskovat, että kun pikkuyritys joutuu toimimaan kansala- suurta kansainvälistä järjest- yritystä vastaan, niin heillä on seitsemän vuotta turhaa aikaa käytettävissään. Tämä on aivan järkyttävää. Kaikki, jotka haluavat toimia ja vastaan, heidät pyyhkäistään pois markkinoilta ja tämä ei todellakaan rohkaise ketään esittämään vetomuksia. Ei ole mitenkään sattumanvaraista, että karttelit hallitsevat Kreikan markkinoita. Kreikka on maa Euroopassa, jossa on kaikista korkeimmat hinnat suhteessa kansalaisten tuloihin. Kreikan kilpailuviranomainen on aina huonoimmilla siellä globaalissa kilpailuviranomais tarkastuksessa. Omassa yrityksessäni oli kolme vuotta sitten 75 työntekijää, nyt meillä on vain 45. 2001-2006 onnistuimme 300 prosentilla nostamaan myyntiämme ja nyt olemme taas vuoden 2005 myyntilukujen tasalla. Meitä on niin ihmisinä kuin yrittäjinäkin nöyryytetty ja me joudumme nyt todella huoneen tilanteeseen ja kiitos tässä kilpailuviranomaisen kilpailuviraston hitaan päätöksenteon. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan komission kanta on se, että he eivät voi sanella kilpailuviranomaisille kansallisella tasolla, miten pitkään voi näissä tässä menettelyssä kestää, mutta jotkut kilpailuviranomaiset, niin kuin Kreikassa, eivät palkkaa tarpeeksi henkilökuntaa, joten tämä johtaa suuren viivästyksiin, joten minä todellakin vetoan siihen, että komissio antaa määräykset kansallisten kilpailuviranomaisten henkilökunnan suuruudesta ja ottaen huomioon jokaisen maan väestömäärä ja muita tärkeitä asioita. Tällä tavalla ei voida käyttää tekosyynä sitä, että ei ole riittävästi henkilökuntaa ja näin loukataan unionin lainsäädäntöä. Me vetoamme siihen, että Euroopan komissio haastaisi Kreikan kohdan 226 mukaisesti yhteisön tuomioistuimeen kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Me vetoamme, että estätte sen, että Kreikan hallitus ei voi enää rikkoa unionin lainsäädäntöä. Muistutamme, että EU-tuomioistuin on toistuvasti sanonut, että jäsenvaltiot eivät voi perustella direktiivien hidasta viivästynyttä täytäntöönpanoa kansallisilla syillä – Kreikan valtion ajattelutavan mukaan on aivan loogista odottaa 20-30 vuotta kilpailuviranomaisen päätöstä. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, kiitokset siitä, että kuuntelitte minua ja minä todella toivotan teille kaikkea hyvää tulevissa vaaleissa ja haluaisin toivo- kiittää myös Rova Jotia ja hänen tiimiensä avusta. Sydämelliset kiitokset. Me etenemme nyt seuraavalla tavalla ehdottaisin, että seuraavat Kreikan vetomuksen esittäjät, jotka ovat esittäneet vetomuksensa kilpailupolitiikkaan liittyen, käyttäisivät saman tien omat alustuspuheenvuoronsa ja sen jälkeen käsittelemme asiaa yhtenä kokonaisuutena. Sir Robert, voisiko joku kertoa, mitä tämä kreikkalainen kilpailuviranomainen oikein tekee? Mikä se on miehiään? może by przedstawiciel komisji odpowiedział tylko na pytanie sir roberta czym się zajmuje urząd Kenties e, voitaisiin komission toimesta vastata tähän kysymykseen, mikä tämä viranomainen on, mitkä ovat sen toimivaltuudet. Hyvin lyhykäisesti, kiitos. Um, according to regulation 1 of 2003, there are... Asetuksen Asetuksen 1.2003 mukaisesti EU ja kansallisella tasolla panna täytäntöön kilpailusääntöjä. E Komissio yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa yhdessä muodostavat ECN e ne verkoston. Tämä on verkosto, jossa on auktoriteetteja, jotka tekevät yhteistyötä kilpailulainsäädännön osalta 1-2003 asetuksen osalta. Relevantti elin Kreikassa on Kreikan kilpailukomissio. Tässä on mukana kaksi tasoa. Siellä on pääjohtaja, joka esittää päätöksiä lähestulkoon oikeudelliselle elimelle, joka on Kreikan kilpailukomitea. Joten siellä on pääjohtaja ja sitten tämä komitea. Loistavaa. Kiitoksia. Herra Stavrosaari seuraavaksi. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. 1997. Kiitos. Esitän kyseisen äh, vetoomuksen, äh, koska asian käsittely on kestänyt 12 äh, vuotta. Päätös saatiin vasta 16 päivää sitten. Kaikki vuodet Kreikan viranomainen on käsitellyt tätä asiaa ja aina ne kysyessäni asian etenemisestä mitään vastausta ei tullut. Asiakäsittely alkoi siinä vaiheessa, kun lehdistö alkoi käsitellä asiaa laajemmin ja puuttui niihin tapauksiin, joita kilpailuviranomainen ei ottanut käsittelyn Käsittely on ollut järjen vastaista ja siksi on esitetty useampia kanteita, jotka liittyvät asiaan ja, ja myöskin sitä on kritisoitu, että sen käsittely käytti 12 vuotta. Tässä tulee jo mieleen, että on tehty suorastaan ruumiavaus. avaus sitä voi verrata <clears throat> yritykseen, joka toiminta ryhtyy tutkimaan. Näin kävi minulle. Esitin kanteen Kreikan viranomaisille, kilpailuviranomaisille. Oma kanteeni koski Fiatin toimintaa Kreikassa. Koska Fiat-yrityksen toimintaa nähtiin oikeana. Itse haluaisin kuitenkin vielä kertoa Kreikan kilpailuviranomaisen johtopäätökset ja toiminnan asian tiimoilta. Minulla on käsissäni asiakirja, joka on laadittu vuonna 2007 maalissa kuussa tarkemmin sanattuna. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti koko tapaukseni. Asian käsittelyä palloteltiin virkailijalta toisille ja kukaan ei lopulta tutkinut asiaa syvällisemmin, mitään varsinaista tutkintaa ei järjestetty. Olisi ollut varmaankin paikallaan todeta, mitkä perusteet luokittelulla oli, mutta kuitenkaan mitään johtopäätöksiä ei tehty ja vuonna 2007 lopulta todettiin, että asian käsittely oli oikeutettua ja että olin siis 12 vuoden vetkuttelun jälkeen lopultakin osoittanut olevani, oso, olin siis osoittanut olevani oikeassa. Itse lähetin Euroopan komissiolle kaksi kirjettä ja tiedustelin sitä, miksei kannettani oltu käsitelty, miksei sitä oltu otettu huomioon Euroopan komissiossa. Euroopan komission viranomaiset ja vastasivat, että kyse on asiasta, jonka johon voi ottaa kantaa pelkästään Kreikan viranomainen. 2008 vuoden lokakuun lopussa Euroopan komissio totesi kuitenkin, että vastaavia tilanteita on tapahtunut myöskin muissa maissa. Kiitoksia. Seuraavaksi kohta yhdeksän, vetoomus 103 kautta 2000, herra Lavassanis, viisi minuuttia. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin edustajat. Esittelen teille nyt yhden tapauksen, joka liittyy Jorgos Ditraksen yritykseen. Toimii kahvin valmistusalalla. Me olemme olleet Kreikan kilpailuviranomaisiin yhteydessä ja nyt kerromme kokemuksistamme, jotta tekin voitte parantaa Euroopan kilpailulainsäädäntöä. Vuonna 2002 meidän yrityksemme otti yhteyttä vir- kilpailuviranomaiseen riippumustapauksesta johtuen ja seitsemän vuotta kului ennen kuin virasto reagoi tilanteeseen. Vuonna 2009 sitten ilmoitettiin, että korvaus maksetaan rikkomustapauksesta johtuen, mutta tänä aikana kilpailuviranomainen ei tehnyt mitään, eli Nestle hallitsi Kreikan markkinoita ja käytti siten Kreikan kuluttajan hyväksi ja pystyi menestyksekkäästi taistelemaan pientä kilpailijaa vastaan ja hallitsi noin 90 prosenttia markkinoista. Nestle on taas vienyt meidät oikeuteen ja se on tietenkin aiheuttanut melkoisia ongelmia meidän yritystoiminnallemme. Ja tuomioistuimen päätöksen mukaisesti maksettiin 30 000 euron korvaus. Se nyt on vain symbolinen korvaus, mutta on kuitenkin osoitus siitä, että kyse oli selvästä rikkomuksesta. Lisäksi olemme vieneet asian uudelleen tuomiston käsittelyyn ja vuonna 2012 ilmeisesti päätös tehdään. Ongelmia siis on olemassa ja kilpailu viranomaista ei johda hallitus, vaan suuret yritykset, eli pääoma jyllää. Vuonna 1977 tämä kilpailuviranomaistaho perustettiin ja sen jälkeen perustamisen taustalla olevaa lakia muutettiin 17 otteeseen ja vasta sen jälkeen, kun pääsihteeri, joka palasi EUn tehtävistä takan Kreikkaan ja kaivoi unohduksiin jääneet asiakirjat esille, niin sitten alkoi tapahtua. Kyse oli kollegassa Riiksen ja meidänkin jutusta. Eli kyse on ollut Kreikassa tapahtuneista kilpailulainsäädännön rikkomuksista. Ja tietenkin tämä johti siihen, että sorsitut ottivat yhteyttä juuri viranomaistasoihin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kilpailun viranomaistaho on joutunut todellakin hankalaan tilanteeseen. Herää kysymys siitä, että onko kyse todellakin toimintakykyisestä tahosta – ja kuka vastaa sen toiminnasta. Ja jos epäilyksiä on olemassa, niin silloin tahon pitäisi osoittaa, että se kykenee toimimaan riippumattomasti, eikä tämän tyyppisiä viivästyksiä asioiden käsittelyssä saa syntyä. Eli juttujen käsittely on venynyt venymistään ja suuret yritykset ovat voineet toimia kuluttajien kustannuksella. Ja tämä on tietenkin aiheuttanut suuria ongelmia. Kiitoksia teille. Seuraavaksi kohta 10. Herra Kosmopoulos, hyvin tiukasti viidestä minuutista täytyy pitää kiinni, ei yhtään sekuntia enempää. Ευχαριστώ πολύ Puhemies, puheenjohtaja, kiitokset Euroopan parlamentin jäsenet ja kiitos, että sallitte meidän olla täällä paikalla tänään ja selvittää näitä tapauksia, jotka valottavat Kreikan kilpailuviranomaisen toimintaa. Itse edustan täällä sekä äh, Irontenko-yhtiötä, kyse on kreikkalaisesta äh, vähittäistuotteita välittävästä liikkeestä ja samalla e- edustan myöskin eurooppalaista monopolin ja kartelien vastaista järjestöä, Stop, äh, Stop järjestö, olen siis sen puheenjohtaja. Joten varsin vihaisena tässä äh, yhteydessä nyt haluan tuoda esiin ne ongelmat, joihin olemme törmänneet Kreikkalainen Iron Tenko-yritys on joutunut... Niin, tämä on siis todellakin aivan ainutlaatuinen tapaus. Mutta niin kuin sanoin, kyse on tilanteesta, jossa henkilö on ollut nälkälakossa jo lähes tulkoon kaksi ja puoli kuukautta. Herra Tenesi on tässä kysymyksessä ja koska mielestäni tämä uskomaton tapaus on niin merkittävä, pyytäisi hieman enemmän puheaikaa. Tämä Euroopan kansalainen, PK-yrittäjä, on ryhtynyt kyseisen toimintaan, eli nälkälakko nimenomaan siksi, että hän voisi osaltaan tuoda esiin tämän räikeän tilanteen, joka valitsee Kreikassa. On varsin tärkeää, että ymmärrätte, miten raskauttavaa on törmätä tämän tyyppiseen tapaukseen siis Euroopan unionissa – Siis 77 päivää on jo kulunut ja Kreikan viranomaiset eivät ole millään tavoin ratkaiset vai pyrkineet ratkaisemaan tilannetta. Siksi minun mielestäni tänään tässä tilaisuudessa Euroopan parlamentissa on syytä tuoda esiin se, miten huonosti Kreikan hallitus toimii. Nyt kun te kokoustatte viimeistä kertaa tämän vaalikauden aikana, niin siksi toivonkin, että te myöskin poliittisesti tuomitsisitte tämän Kreikan kestämättömän tilanteen. Siis Ateenan kaupungissa – Kreikan sivilisaatio kehdossa olympialaisten syntysijoilla tapahtuu tällaista. Ja minkälaisia rangaistuksia ei ole langetettu hallitukselle, joka 77 päivän ole ottanut mitään kantaa asiaa, joten nyt lyhyesti vielä sen verran, äh, että niin, olen todella, todella pahoillani siitä, että nyt näin tunteikkaasti tätä asiaa selvitän ja pyysinkin lisää puheaikaa. Haluan nimittäin selvittää teille se, miksi kyseinen henkilö, herra Tenniso, on jo näin pitkään ollut nälkälakossa ja tuonut suuttumusta esiin kilpailuviranomaisten edessä. Aivan odottamatta, ilman että mitään taloudellista syytä oli olemassa. Hänen toimituksensa lopetettiin. Näin ole heräsi kysymys siitä, josko jonkunlainen kartelli on mahdollisesti olemassa ja josko tietoja annettiin myöskin Kreikan kilpailuviranomaisille – syntyneestä tilanteesta. Erilaisia taulukoita esitettiin hintapolitiikasta, joten toisin sanoen voidaan vetää sellainen johtopäätös, että tietoja annettiin, suorastaan laskuja esitettiin ja, ja ne kävi, olivat todisteita syntyneestä tilanteesta ja vasta kahden vuoden jälkeen kahden vuoden jälkeen asia käsiteltiin. Olen todella pahoillani, mutta vielä kerran pyytäisin muutaman minuutin lisää aikaa ale to już jest niestety... Yksi minuutti, ei yhtään enempää. ...na ten sam temat. Ja rozumiem wielki problem, ja rozumiem ten wielki problem, ale argumenty... Ymmärrän kyllä, miten liikuttunut olette, mutta meillä on esityslista täynnä. Minä ymmärrän kaikki argumentit, mutta yksi minuutti. Η, η Επιτροπή λοιπόν Ανταγωνισμού στην Ελλάδα... Niin, Siis Kreikan kilpailuviranomainen sen sijaan, että se olisi ryhtynyt tutkimaan näitä kanteita, esitti päätöksen, joka perustui ainoastaan 10 prosenttia siitä, mitä kanteessa esitettiin. Loput 90 prosenttia jätettiin käsittelemättä ja todettiin, että karteleja ei ole. Ja siinä ehdotetaan myöskin toimenpiteitä jotka eivät ottaneet huomioon edes puheenjohtajan suosituksia, joten summa summarum tämä henkilö on täysin epätoivoinen. Ja niin kuin täällä olette saaneet kuulla, kilpailuviranomaisen toiminta ei ole hyväksyttävä ja sitä paitsi heitä edustaa myöskin henkilö, joka on markkinoilla itsekin mukana. No toimipa, toimitaanpa nyt seuraavalla tavalla. Täällä on Kreikan hallituksen edustaja. Hän voi vastata siihen, mitä täällä nyt on sanottu. Ja haluaisin myös, että yksi henkilö puhuisi komission nimissä kaikista näistä vetomuksista. Ja sitten käymme keskusteluun. Kreikan hallituksen edustaja, olkaa hyvä. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvää iltapäivää kaikille. Olen suurella mielenkiinnolla kuunnellut tätä keskustelua. Olen Georgos Kaparitakis, edustan kehitysministeriötä. Olen täällä Brysselissä työssä Kreikan pysyvässä edustustossa ja vastaan Äh, elinkeinoelämän kysymyksistä. Korvaan täällä kollega, jonka olisi pitänyt olla paikalla, mutta hänen täytyi äh, matkustaa Ateenaan. Olen ensimmäistä kertaa tällaisessa kokouksessa. Olen suurella mielenkiinnolla kuunnellut vetomusten esittäjien puheenvuoroja. Olen pannut yksityiskohtaisesti merkille heidän kommenttinsa ja jätän puheenvuoroni tähän. Bardzo proszę, Komisja Europejska. Euroopan komissio. Merci, monsieur le président. Puheenjohtaja, haluaisin lyhyesti käyttää puheenvuoron 96-2008 äh, vetomuksesta herra Saariksen jättämä äh, vetomus 2008 äh, joulukuussa ja sen jälkeen seuraavan vuoden maaliskuussa ja huhtikuussa – vetomus esitettiin uudelleen. Hänelle vastattiin seuraavalla tavalla. Meidän ja kansallisen kilpailuviranomaisen toimivaltaisen viranomaisen välillä on olemassa selkeä toimivallan jako. Ja tässä tapauksessa, koska kyse kerran on asiasta, joka koskee pelkästään tai ainakin valtaosaltaan kyseistä jäsenmaata on toimivaltainen viranomainen, Kreikan äh, viranomainen. Toisekseen todettiin, että ohjeet, ohjeita noudatettiin ja tämän vuoden maaliskuulta on olemassa Kreikan kilpailuviranomaisen päätös asiasta. Haluaisin vielä korostaa sitä, joka jo todettiinkin huhtikuussa, eli toisin sanoen sitä, että jos kerran Kreikan kilpailuviranomainen kilpailukomissio ei toimi velvollisuuksiensa mukaisesti, noin lainausmerkeissä todettuna – niin sen jälkeen on mahdollista pyytää oikeudellista selvitystä. Ja herra Sarisen tapauksessa näin on toimittukin ja hän on saanut sitä tiedon maaliskuussa. Toisin sanoen Kreikan oikeudelliset viranomaiset ovat ottaneet asian käsittelyn. No, ja muszę tylko powiedzieć, jako mój głos w dyskusji. Haluaisin todeta, että kun vain olen kuunnellut näitä kommentteja siitä, että jokainen on tehnyt sen, mikä hänen velvollisuutensa on, niin ei tämä minusta ole mitenkään kovin tyydyttävää. Herra Matsukai. Kiitoksia oikein paljon, herra puheenjohtaja. Esitän asian hyvin lyhyesti, totta puhuen. On erittäin valitettavaa, että edellisessä kokouksessamme tai viimeisessä kokouksessamme joudumme käsittelemään näin merkittäviä kysymyksiä. Nämä viisi läsnä olevaa vetomuksen esittäjää edustavat lukuisia muita kreikkalaisia. Näitä tapauksia on lukemattomia ja toivotaisin vieraamme tervetulleeksi tänne Brysseliin ja haluan eräästä syystä ottaa tämän asian esille. Viime vuosien aikana tilanne on muuttunut monelta osin, vaikkakin on olemassa pyrkimyksiä asioiden käsittelyn pitämisen vanha, vanhassa kuosissaan. Ja mitä komissio totesi, kilpailuasioista puhuttaessa voidaan sanoa, että kilpailu on tärkeä osa sisämarkkinoita, eli yksi Euroopan unionin peruspilareista on kyseessä. Ja jotta kaikille olisi kilpailusta hyötyä, meidän täytyy hyväksyä kilpailu tai säädellä sitä jollakin tavalla. Kilpailu kiristyy jatkuvasti ja toteutettavat valvontatoimenpiteet, niiden pitää purra kunnolla. Ja voinen kertoa, että tämä periaate pätee kaikkiin jäsenvaltioihin. Komissiota pidetään monesti eräänlaisena alibina jäsenvaltiotasolla, jos asiat eivät suju toivotulla tavalla. Eli nyt ollaan käännetty oikeaan tahoon. Markkinoita pyritään sääntelemään ja nyt vastuu on jäsenvaltioilla ja nyt todellakin tarjoutuu oiva mahdollisuus tarkastella tätä asiaa tarkemmin ja vielä haluaisin kiittää teitä tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kiitokset myöskin sihteeristölle ja toivoisin, että tätä vetomusta käsiteltäisiin vielä tuonempanakin. Ja sallitte minun välittävän nämä asiakirjat Kreikan viranomaistahoille, jotta se todellakin lähtisi käsittelemään näitä erittäin vakavia kysymyksiä. Kiitoksia. Sir Robert. Niin, viisi vetomusta on käsillä. Luulin alun alkaen, että me keskustelisimme sisällöstä, emmekä niinkään tästä viranomaistahosta, niin on tässä käynyt. Useampaan otteeseen, erityisesti Equitable Life-asian käsittelyn yhteydessä, päädyimme tähän, mitä Matsukas totesi, eli että komissio ei ymmärtänyt, että minkälaisia ongelmia oli syntynyt Kreikassa tai Equipment Life asiakäsittelyn yhteydessä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja nämä vetumuksen esitäjät ovat osoittaneet, että he ovat todellakin joutuneet kärsimään viranomaistahon toiminnasta ja sen puutteellisuudesta. En tietenkään tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta meillä ei ole valtaa eikä mahdollisuutta puuttua yksittäisiin tapahtumiin. Se ei ole meidän tehtävänämmekään. Meidän täytyy vain pyytää komissiota toimimaan näiden vetoomusten pohjalta. Ja olen aivan täysin samaa mieltä, mitä varapuheenjohtajamme totesi. Komissio ei näytä tehneen, mitä sen olisi pitänyt tehdä. Me olemme nähneet tämän tilanteen toistuneen jo aikaisempinakin vuosina ja tästäpä syystä herra puheenjohtaja pyytäisin, että tämä, nämä vetomukset pidetään avoina ja vaadittaisiin komissiota tarkastelemaan tämän Kreikan viranomaistahon toimintaa, koska ilmeisesti se ei toimi niin kuin sen pitäisi. Ja missään nimessä me emme voi hyväksyä tämänlaista toimintatapaa. Kiitos. Joten me voimme varmastikin toimia Rova Matsukan ja herra Hatkinsin ehdotusten mukaisesti. Toisin sanoen tulemme laatimaan kirjeen kilpailukysymyksistä vastaavalle päättäjälle ja sen jälkeen jätämme vetomuksen auki ja vielä minuutti komissiolle. Yes, thank you very much for this because... Paljon kiitoksia. Muutama kommentti ihan lyhyesti Komissio ei luista vastuusta. Me yritämme vain selittää teille, mitkä ovat nämä toimintakehyksemme. 100 003 mukaisesti on selvitettävä, että kansainvälinen viranomaistaho kansallisella tasolla pitää selvittää, täytyykö ryhtyä toimintaan. Ja kan, Kreikan viranomaistaho on viime vuosien aikana käsitellyt useampia tapauksia. 15 tapausta on jätetty käsiteltäväksi ja 10 on otettu käsittelyyn ja se on EU-keskitasoa. Ja esillä olevat jutut täällä on käsitelty yhtä lukuun ottamatta 7, 9 ja 13 miljoonaa on ollut tämä korvaussumma, joka on maksettu. No niin, aivan, mutta ei tämä kuitenkaan muuta millään tavoin vetomusvaliokunnan tekemää päätöstä. Me tulemme siis komissaari Nelly Grossille laatimaan kirjan, jonka myöskin lähetämme hänelle ja pyydämme häneltä kannanotto asiaan. No niin, tämä on kaikki mitä vetomusvaliokunta voi tehdä. Me läsnä olevat jäsenet ja minä puheenjohtajana me tuemme teitä. Me pidämme vetomuksen edelleenkin avoimena ja odottelemme komissaari Krostilta tähän kannanottoa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλώς παραλείψαμε να πούμε ως Προεδρείο. Puheenjohtaja, äsken saimme kuulla äh, siis äh, puheenjohtajan suulla sen, että me tuemme ja olemme solidaarisia nälkälakossa olevalle henkilölle. Toivomme, että hän saa lopulta asiansa käsitellyksi ja oikeus voittaa. Kyllä. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistassamme, kohta 18. Viisi minuuttia vetomuksen esittäjälle. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat. Aihe, jota käsittelemme täällä tänään, liittyy espanjalaisen vedenottokysymykseen. Espanjalaiset viranomaiset ovat jättäneet huomiota kaikkien veden käyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvän lainsäädännön tässä yhteydessä. Nimittäin me emme Millään tavoin ole samoilla linjoilla kuin mitä vetomusvaliokunta tai Espanjan viranomaiset. Siinä toden, että pelkästään 0,2 prosenttia vesivaroista tulee tällä tavoin käyttöön. Kuitenkin itse yritys toteaa, että agriferia käytetään paljon enemmän. Tämä edustaisi itse asiassa 45-50 prosentin osuutta kokonaisvesivaroista. Toisaalta se edustaa kolmatta osaa kaikesta Espanjan äh, pullotetusta vedestä. Joten siksi äh, toteamme edelleenkin, ettemme ole lainkaan vakuuttuneita siitä, että kyse olisi pelkästään 0,2 prosentin vesivarojen käytöstä. Ja kyse on siis pelkästään jo, joen vesivaroista tässä yhteydessä. Meillä on kaikki asian kuuluva materiaali, jossa selvitetään myöskin mineraalivettä yhtä säätelevää direktiiviä siihen liittyviä yksityiskohtia. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään mineraalivedestä, vaan vedestä, josta on poistettu kalkki. Meidän mielestämme kyse on siis suolastan petoksesta. Olemmekin esittäneet usean otteeseen Espanjan viranomaisia kanteita ja kanteluita asiasta. Niitä ei kuitenkaan ole käsitelty eikä hyväksytty. Tämä Durkalin alueen vedenpullotuslaitos rikkoo myöskin Habitat-direktiiviä ja vesidirektiiviä. Espanjan viranomaiset ovatkin todenneet, että asian tiimolta edellytettäisiin tutkimusta Niinpä pyydämmekin, että tilanne saatettaisiin järjestyksen, koska mitä ilmeisemmin rikkomuksia on tapahtunut. Kyse on siis sekä Durkalin vesipiiriin liittyvistä kysymyksistä, kaupunginveden ottoon liittyvistä kysymyksistä. Voimassa olevaa lainsäädäntöä ei ole noudatettu – ja, ja mielestäni näin suuri vedenotto vaikuttaa myöskin asukkaiden vesihuolto- ja vedenottomahdollisuuksiin. Kyse on myöskin veden vähenemisestä jopa 15 hehtometrin ongelmasta. Cantidades Meillä on Granadan eteläosassa suuri määrä kaloja, jotka ovat vaarassa ja minä uskoisin, että meillä on varmaan teidän tukenne takanamme, koska Espanjan hallitus todellakin, kun luojan kiitos meillä on herra Hames täällä ja toveri Willy Mayer, jotka ovat vienet asiaa eteenpäin jätteen. Koskaan ei pidä tehdä mitään päätöstä veden käytöstä ilman, että sitä ennen täysin otetaan huomioon ne ympäristövaikutukset, joita tällä toiminnalla voi olla. Kiitos. No niin, seuraavaksi sitten komission edustaja voi esittää kantansa ensin. Kuten haluat, herra puheenjohtaja. Kiitäisin puheenvuorosta. Komissio on huolellisesti tutkinut tätä vetoomusta yhtäältä. Siinä sanotaan, että on loukattu Habitat-direktiiviä, toisaalta vesipuitedirektiiviä. Mineraalivesidirektiivin eli tämän markkinadirektiivin rikkomusväite on minulle vielä uusi ja meidän täytyy tähän palata. Luonnonsuojelu ja tietojen välittäminen ei näyttäisi, että olisi riittävästi todisteita siitä, että Habitat-direktiivi olisi rikottu, koska tässä ei ole tällaisilla alueilla mitään ehdotonta kaikkien toimien kieltoa. Ja te olette kuulleet tässä vetomusten esittäjältä, että kunta on suunnitellut jopa asuinrakennuksia alueella. Sitten vesipuitedirektiivin rikkomuksesta yhtäältä hyödynnetyn vedon määrä verrattuna käytettävissä oleviin varoihin. Tämän vetoomuksen esittäjäkin mainitsi on siis varsin alhainen, mutta on myös suunniteltu hyvää valvontaa sen osalta, että pohjavesien, pohjavesi ei laske tämän vuoksi. Meillä on tiedot, jotka ovat kaikkien saatavilla Näiden kahden direktiivin osalta lisäksi komissio on myös varmi, tarkistanut, onko ympäristövaikutusarviodirektiiviä loukattu ja johtopäätös on se, että ei, koska vedenottomäärät ovat liian alhaisia, jotta voitaisiin vaatia tässä pakollista ympäristövaikutusarviota, joten tiivistettynä ei Habitat-direktiiviä eikä vesipuitedirektiiviä eikä myöskään ympäristövaikutusdirektiiviä ole komission mielestä loukattu vetoomuksen esittämällä tavalla. Mineraalivesidirektiivin osalta komissio tulee tietysti vielä lisätietojen avulla palaamaan tähän asiaan. Kiitoksia sitten herra Meijer. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen eh, Euroopan komission kantaan, koska totta on, että kaikki se asia, jonka vetomuksen valio, eh, vetoksen latiat ovat tuoneet esiin, eh, on vielä kiintoisa, mutta on kiinnittää huomiota siihen, että jos kerran puhutaan mineraalivedestä, niin se tarkoittaa vettä, jota ei ole käsitelty. Tätä vettä on kuitenkin esimerkiksi suodatettu ja, ja muutoinkin käsitelty kolmella eri menettelytavalla, joten Euroopan komission antama tieto on osoitus siitä, että kyseessä äh, on asia, joka äh, rikkoo kuluttajien oikeuksia. Minun mielestäni tätä asiaa oli syytä, olisi nyt syytä tutkia tarkemmin nimenomaan äh, siksi, että jos kerran käy ilmi, että vesienkin eri tavoin käsiteltyä tarvitaan ympäristödirektiivin pohjalta nousevaa tutkintaa. Puhe on Sierra Nevada luonnonpuistoalueesta ja sen puitteissa toimivasta vedenottolaitoksesta. Joten tältä pohjalta pyytäisin, että vetomus jätettäisiin edelleenkin avoimeksi ja sitä tutkittaisiin jatkossa lisää. Dziękuję bardzo, pan Hammerstein. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Hammerstein. Te de el mercado. Kiitoksia. Sisämarkkinat täytyy pitää vapaina ja täytyy myös kunnioittaa kun kuluttajan suoja, näinpä meidän pitää myös pitää tämän vetomus myös avoinna ja kiinnittää Espanjan hallituksen huomio monin vastaaviin tapauksiin, esimerkiksi Segoviassa, jossa toimii myös tällainen pullotuslaitos, joten meidän pitää pitää tämä vetomus avoinna ja pyytää komissiolta yksityiskohtaisempaa raporttia asiasta. Więc proszę Państwa, postąpimy w ten sposób, jak zaproponowali pan Meyer. Aivan upea, hyvät naiset ja herrat. Tehdäänpä näin, kun ehdotettiin eh, herra Hammerstein Smithin suulla. Vetomus pysyy avoinna ja me odotamme komissiolta lisätietoja asiasta. Näin me voimme toimia, hyvät vetomusten esittäjät. Tämä on kaikki, mitä me voimme tehdä. Me emme ota täällä mitään loppukantaa asian. Ei siksi, että emme ajattelisi, että olette kenties oikeassa, vaan me emme nyt vedä vielä mitään johtopäätöstä, koska me emme ole täysin yhtä mieltä siitä, mitä komissio sanoo. Me emme ole täysin yhtä mieltä siitä, että EU-sääntöjä ei olisi loukattu. Meidän mielestämme meidän täytyy vielä viedä tätä asiaa eteenpäin ja me tulemme valvomaan teidän tapaustanne, joten olkaa edelleen yhteydessä meihin ja kertokaa meille, mitä teidän tapauksessanne Espanjan päässä tapahtuu ja me toivomme, että Euroopan komissio tulee tutkimaan tätä asiaa vielä lisää. Nyt me palaamme kohtaan 14. Meillä on tässä useampia bulgarialaisia vetomuksia. Ne tulevat Mustan meren rannikoalueelta. Ensin pyytäisimme Euroopan komissiota puhumaan ja sitten vetomusten esittäjä Rova Popova komission nimissä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Yritän tätä yhteen nämä vetomuksen sisällöt, jotka liittyvät Bulgarian tilanteeseen. Nämä ovat vetomuksia vuodelta 2007 ja 2008. Ja sen jälkeen Bulgaria on parantanut tilannetta sekä Habitat-direktiivin että toisen direktiivin suhteen. Komission saamien tietojen mukaan 34 prosenttia alueesta on direktiivien mukaisesti otettu käyttöön, mutta tietenkin Bulgarian täytyy tehdä vielä paljon työtä esimerkiksi alueiden luokituksen suhteen. Kuusi aluetta ovat meidän mielestämme riittämättömästi luokiteltuja. Habitat-direktiiviin liittyen voidaan sanoa, että viime vuoden kesäkuussa järjestettiin konferenssi ja siellä komissio havaitsi lieviä puutteita ja IR kertoi Bulgarian viranomaiselle, että tämän vuoden syyskuun alkuun mennessä korjaukset on tehtävä. Oli miten oli, komissio tulee seuraamaan tilanteen kehittymistä ja Bulgarialle on lähetetty myöskin kirjelmä koskien näitä linnus, lintualueita. Ja kunhan olemme tehneet arviomme, teemme päätöksen siitä, mihin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään. Ja sitten toinen asia liittyy uskoakseni taloudellisen toiminnan mahdollistamiseen näillä alueilla. Komissio on saanut vetomusten esittelijöiltä tai muilta tahoilta siitä, että tietyillä Bulgarian alueilla on toimittu luvatta. Yksi tapaus, joka on kuvaava, on Kaliagrofin tilanne, johon liittyen on esitetty vetoomuksia ja muitakin esimerkkejä on ja komissio on sitä mieltä, että rikkomuksia on toteutettu Bulgarian viranomaisten taholta ja heitä on nuhdeltu kirjallisesti. Mitä tulee muihin tapauksiin, niin komissio arvioi paraikaa kerättyä todistusaineistoa, mutta me tarvitsemme vielä lisää informaatiota, me sanoa, että onko rikkomustapauksia ollut. Ja olen nähty myöskin tämän vetoomuksen 1336 vuodelta 2008. Me olemme pyytäneet vastausmääräajan siirtämistä tuonnemmaksi, koska me haluamme saada ajankohtaista tietoa käyttöön. Eli tämän vetomuksen suhteen emme voi vielä antaa omaa arvioitamme, mutta todennäköisesti heti tuossa kesäkuun alkupuolella voimme jo kertoa enemmän asiasta. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, <clears throat> jest... Kiitokset teille. Meillä on täällä neljä vetomuksen esittäjää salissa. Yleensä annamme viisi minuuttia vetomuksen esittelijälle, mutta viisi minuuttia neljälle henkilölle yhteensä ei todellakaan varmaankaan riitä, joten saatte hieman enemmän aikaa, mutta yrittäkää kuitenkin puhua mahdollisimman lyhyesti. Rouva Viera Pitkanchen, onko hän täällä salissa? Kyllä, siellä te olette. Ja hänen jälkeensä Rouva Neli Arabachieva. No, pahoittelen, jos en osaa oikein nimeänä sanoa. Sitten herra Kovacev. Ja todella pyytäisin teitä puhumaan mahdollisimman lyhykäisesti, kenties puolitoista kaksi minuuttia per henkilö. Nämä ovat samoja aiheita, joten toivottavasti ette ylitä kuutta minuuttia yhteen. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа евродепутати. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisat naiset ja herrat, olemme päättäneet niputtaa useampia vetoomuksia, kun ne liittyvät samaan aihealueeseen. Voimme aloittaa vetoomukset, joka liittyy Mustanmeren rannikkoon Bulgaariassa tähän alueeseen liittyviin rikkomuksiin. Olette varmaankin pitkälti tietoisia näistä tapauksista. maan ja järjestelmä ja on käytössä Bulgaariassa. Ja vaikkakin Natura 2000 toimii aika kattavasti Bulgaariassa, niin silti tätä verkostoa ei voida suojella tai näitä alueita ei voida suojella riittävän tehokkaasti. Ja tässä alustuksessani haluan lyhyesti viitata keskeisimpiin asiayhteyksiin. Teknisesti katsottuna kyse on siitä, että 80 prosenttia alueesta kuuluu Natura 2000 piiriin – Eli 80 prosenttia tästä alueesta on Mustanmeren rannikkoalueella. Ja niihin ö, niitä ollaan nyt asuttamassa. Ja tässä näkyy yksi Bulgarian luonnonsuojelualue, osa siitä – koko alueeseen sovelletaan yhtä yleistä kaavaa, mutta kun kaava hyväksyttiin, niin sitä ennen sen ympäristövaikutuksia ei analysoitu ainakaan riittävässä määrin. Valitettavasti tätä kaavaa sovelletaan jo ja tähän haluaisimme viitata, eli millä tavalla Bulgarian viranomaiset ovat rikkoneet määräyksiä. Sitten toinen tapaus, eli Ireklin tapaus. Tässä näette alueen, kuvan alueesta, jonne ollaan jo rakentamassa – ja mitä todennäköisemmin suurin osa alueesta rakennetaan täyteen ja Toivottavasti te jaatte tässä puheajan keskenänne, koska minulla on vielä kolme muuta puheenvuoropyyntöä samasta aiheesta. Kenties joku muukin haluaa käyttää vielä puheenvuoron tai joku luopuu sitten puheajastansa. Da, da, as да, Аз приключвам там за Ирекли да кажа, че а, тук също имаме очевидно нарушение. Niin kyllä, kyllä, kyllä. Päätän alustukseni ihan pian. Muutama sananen vielä tästä Ireklistä. Tässä nyt on selvästi rikottu määräyksiä, koska aluehan on selvästikin suojelun alaiseksi luokitellusta alueesta. Ja sitten alan kollegalleni puheenvuoron. Sitten tähän seuraavaan alueeseen, joka on aivan tällaisen luonnonsuojelualueen vieressä. Mutta viranomaiset ovat hanakasti myymässä tätä aluetta yksityisille tahoille, muun muassa itävaltalaiselle pankille, ja näin tuhotaan tämä koko alue. Vuoden 2007 jälkeen hallituksemme on laatinut ohjelman, jonka pohjalta ollaan koko tämän 5-6 kilometrin mittaista rantavyöhykettä rakentamassa täyteen ilman minkäänlaista ympäristövaikutusanalyysiä. Kaikki hoidettiin salamyhkäisesti ja tästä asiasta tiedotettiin vasta kun oli jo liian myöhäistä. Huomenna tämä alue voisi olla betonin peitossa. Tämä on siis Kaliakran aluetta. Kyse on rikkomustapauksesta – ja komissio on ryhtynyt rikkomusmenettelyyn, mutta se ei näytä Bulgarian viranomaisia hetkauttavan piirun vertaa. Eli rakennustyöt ovat jo alkaneet ennen jäsenyyttämme ja Bulgaria hallitus väittää, että se suojelee luontoa. Alueelle on suunniteltu noin 400 projektia, joten meidän ei tulisi missään nimessä odottaa. Nyt on ryhdyttävä toimintaan mitä pikemmiten, niin kuin Via Baltikan suhteenkin tehtiin. Kiitoksia. Haluaisin puhua vielä tästä kolmannesta tapauksesta, joka liittyy myös Natura 2000-alueeseen ja ää, vuoristoihin, joilla on luonnonsuojelualueita. Niitä on suojattu Natura 2000 pohjalta. Vaikka tämä on natura-aluetta, sitä ei ole todellakaan tarpeeksi suojeltu. Täällä on kuusi uutta hanketta hiihtokeskusten rakentamiseksi suojelualueelle ja suojelualueen ympärille tälle suojavyöhykkeelle. Tämä niin kutsuttu suojavyöhyke on käytännössä alue, jolla on kaikki tieteelliset argumentit äh, tukenansa ja käytännössä se olisi pitänyt ottaa mukaan Natura 2000 alueeseen, mutta valitettavasti näin ei kuitenkaan toimittu, vaan jo tuhansia hankkeita on siellä meneillään ja te itse vierailitte yhden, yhdellä projektialueella, rakennusalueella – Täällä jopa rakennetaan alueelle. Tämä on luonnonsuojelualuetta. Ja tämä on myös mukana Unescon suojeltavien alueiden luettelossa. Ja jälleen kerran tässä on kysymys alueesta, jonne on rakennettu äh, hiihtokeskuksia ja golfkeskuksia ja hiihto laskettelumäkiä yhä enemmän äh, laajennetaan. Voitte nähdä näistä valokuvista äh, tuhot, joita nämä rakennustyöt ovat aiheuttaneet. Mihinkään toimiin ei ole ryhdytty eroosion estämiseksi. Tässä oli kaikki, mitä halusin näistä kahdesta tapauksesta vielä todeta ja lopuksi vielä esittäisin tiivistelmän. Ние настояваме за започването на наказателни процедури тези случаи. Пан Реванец. Уважаеми господин председател, темата на нашата... Puheenjohtaja. Vetomuksemme aihe. Hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Meidän vetomuksemme puuttuu oikeudenmukaisen kilpailuun, reilu kilpailuun ja ympäristösuojeluun. Bulgarian hallitus tällä hetkellä de facto antaa pois erittäin arvokasta julkista maa-alaa. Tämä maa-ala on erittäin erittäin houkuttelevilla alueilla matkailuinvestoijien kannalta ja Bulgarian hallituksen nykyinen politiikka on sellaista, että siinä ei oteta todellakaan huomioon tämän julkisen maa-alan todellista sijaintipaikkaa. Yksityisalueet, jotka ovat ö, takametsissä ja eivät kiinnosta investoijia ovat erittäin kalliita, mutta merenrannan julkista maata myydään erittäin halvalla. Valtion rekistereistä poistettiin joitakin erittäin arvokkaita alueita, mukaan lukien luonnonsuojelualueita. Joskus hintaero saattaa olla 280 kertainen, joten hallitus ostaa, ha, puhuja korjaa, hallitus myy erittäin edullisesti julkista maaperää, joka on erittäin arvokasta yksityisten, yksityisen sektorin silmissä. Nyt puhutaan kolmesta miljardista eurosta. No więc właśnie, więc, już, wystarczy, że tak powiem, bo, okazuje się, że jest jedna osoba więcej. Teraz pan... Niin siis pyytäisin, että nyt valitsisitte, kuka tämä loppupuheenvuoro nyt käyttää. Aikaa enää minuutti. Do you hear me? Yeah. Okay, thank you, Mr. Per... Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvin nopeasti. Ja puhun englantia. Bulgarian yhteiskunta ja lintujen suojelu. Meillä on komission määräys ja on ryhdytty rikkomusmenettelyyn Bulgaria vastaan, mutta Bulgarian hallitus ei ole yrittänyt pysäyttää tätä jatkuvaa tuhotyötä. Oh, yes. It's okay now. Proszę bardzo, It's proszę okay. kontynuować. No niin, nyt voitte jatkaa. Laitteet toimivat taas. Okay. So, I will shorten it. Joten lyhennän tätä vielä entisestäänsäkin. Kyllä pu- mikrofoni toimii. Me pyytäisimme vetomusvaliokunnan jäseniä vaatimaan komissiota nopeuttamaan rikkomusmenettelyä The light doesn't work, but... Uh, sorry. Mikrofonin valo ei ole päällä, mutta mikrofoni kyllä toimii. Siis rikomusmenettelyä täytyy nopeuttaa Bulgaria vastaan niin, että voidaan äh, direktiivin pohjalta luonnonsuojelualueita riittävästi määritelmään pyydämme tästä perusteltua kantaa ja toiseksi sekin täytyy olla rikkomusmenettelyä ja lopettaa rakennustoimet niin, että voidaan äh, estää biodiversiteetin häviäminen ja toiseksikin pitää aloittaa rikkomusmenettelyt ja antaa virallinen ilmoitus siitä, että täytyy luoda ja lopettaa Natura 2000-alueiden jatkuva rakentaminen, koska on selvää, että Natura 2000-järjestelmässä on virhe Bulgariassa. Täytyy lopettaa vahinkojen teko maaperään. Tämä täytyy olla komission tärkein prioriteetti ja tätä ei voida vaarantaa kansallisilla tai Euroopan parlamentin vaaleihin vedoten. Pani Zdravkova, potem David Hammerstein. Arvoisat kollegat, Strafkova ja Hammerstein, olkapa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Koska tämä on valiokuntamme viimeinen kokous, niin haluaisin kiittää teitä ja sihteeristöämme. Te olette tehneet paljon myöskin Bulgarian hyväksi hankalien asioiden käsittelemiseksi, erityisesti kun kävitte itse paikan päällä Bulgariassa. Se auttoi paljon ja kiitokset Sir Robert Atkinsille ja Will Coxille. Ilman teidän tukea ne emme olisi voineet selviytyä näistä asioista. minun vaikea tietenkin esittää tämä asia, että kävitte paikan päällä, näitte mitä maaseudulle ja ympäristölle on tapahtunut, mutta nyt on uusia faktoja tarjolla. Asun alueelle, joka on Mustanmeren rannikon läheisyydessä Varnan alueella – Ja olen kyllä yllätynyt tästä komission reaktiosta. Komissio totesi, että se tulee seuraamaan ja arvioimaan. Mutta sinä aikana, kun tätä arviota tehdään, niin alueita tuhotaan. Komission pitää nyt reagoida oikealla tavalla sillä nämä työt jatkuvat Mustanmeren rannikolla. Bulgaariassa tuhotaan vuoristoseutua, rannikkoaluetta ja nyt vetoan kaikkiin, että ryhdytte välittömästi vastatoimenpiteisiin, jotta me voimme osoittaa, että me olemme kansalaisten puolella, olemme todellakin niiden puolella, jotka ovat huolissaan Bulgaarian tämänhetkisestä tilanteesta. Minulla on tässä materiaalia riittämiin. Faktat ovat siis tarjolla ja nyt todellakin pyytäisin, että ryhdytte toimenpiteisiin. Eli olette yhteydessä komissioon, jotta se ryhtyisi toisenlaiseen toimintaan. Bulgarian hallitus ei ole täällä edustettuna. Minä pyysin heitä saapumaan, mutta heitä ei ole paikalla ensimmäistäkään, koska Kansalliset pyhäpäivät ovat mukamas esteenä. Olisi ollut hyvä kuulla, mikä, se on, mikä oli heidän näkemyksensä tähän liittyen, joten kiitoksia oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja. Puhun nyt ihan suoraan. Eräällä Bulgarian matkalla niin yksi yksi Euroopan maiden suurimmista suurlähetystöistä antoi minulle asiakirjoja, joiden nojalla oli mahdollista nähdä, mitä, miten maaluesiirtoja tehtiin ja niiden arvo nousi todella paljon. En ymmärrä, miten voitiin hyväksyä se, että Natura 2000-alueita voidaan käyttää esimerkiksi kaupunkisuunnittelutarkoitusperiin erilaisia hakkeita on, on, on hankkeilla tekellä. Esimerkiksi Moskovan pormestari oma hanke yhtenä esimerkkinä tästä toiminnasta. Ja siksi pyydänkin puheenjohtaja ja vetomusvaliokunnan jäsenet sitä, että me vetomusvaliokuntana pyytäisimme tutkimusta siitä, Onko Euroopan komissio toiminut riippumattomasti tässä kysymyksessä? Itse espanjalaisena suhtaudun tähän hyvin tunteomaisesti ja tämä koskee minua liippaa suoraan läheltä, koska Espanjassa on vastaavan tyyppinen äh, tilanne merenrannalla ja nyt äh, käymme vastaavaa keskustelua Mustameren rannikosta. Jos rikkomusmenettelystä vastaava äh, komissio edustaja toteaa, ettei mitään suuria rikkomuksia ole tapahtunut, niin otetaan sitten esiin yksi, vaikka Kaliakren tapaus, jotta voidaan lähteä työstämään ainakin jotain tapausta. Näyttäisi siis siltä, ettei tämä toimintamalli ole kovinkaan hyvä. Ehkä on paras jättää muut hankkeet syrjään ja ottaa yksi niistä esiin ja, ja katsoa, miten sen kanssa käy. Varsin hyvin tiedät, että pari viikkoa sitten eräs Bulgarian tapaus vietiin Olafin käsittelyn ja lopputuloksena kävi ilmi, että itse liikenneministeri oli syyllistynyt petokseen. Euroopan komission petoksista vastaava osaston pitäisi tätä tutkia. Sinä, sinänsä hyvä asia on, että esimerkiksi Via Baltica-keisin yhteydessä päästiin ratkaisuun, mutta nämä esimerkit ovat sata kertaa räikeimpiä. Ja nyt haluaisinkin tietää, miten tämä voidaan perustella. Meidän on tuotava esiin ja julkisen tietoon se, miten Bulgarian viranomaiset käsittelevät esimerkiksi luonnollisuolijoiden ja muiden esittämiä vetomuksia ja kanteita. No niin, hyvät naiset ja herrat puhun nyt Rova Staravkovalle ja herra Hammerstein Smithille, jotka molemmat ovat parlamentin jäseniä. Meidän pitäisi nyt varmaan kirjoittaa kirje komission ja sen Dimasille. Hyvin tiukka kirje. Vaatia siinä sitä, että nyt täytyy ryhtyä päättäväisiin toimiin. Kenties on parempi ajatus kirjoittaa hänelle kuin oikeusasiamiehelle koska en tiedä, pitäisikö meidän nyt tässä vedota ollenkaan oikeusasiamiehen, ketäs vetomusten esittäjät voisivat vedota häneen. Ah, kyllä, ymmärrän teidän pointtinne. Kirjoitetaan kaksi kirjettä, niin oikeusasiamiehelle kuin komission jäsen Dimasillekin. Ja tämä on varmasti se, mitä te voitte toivoakin, hyvät vetomusten esitteet, joten sekä oikeusasiamiehelle että komission jäsen Dimosille kirjoitamme kirjeen. Selvä. Sitten kohta 21, 14, 48 kautta 2007. Herra Henrik Dems on paikalla täällä. Olen erittäin iloinen nähdessäni teidät täällä et, olen iloinen, että olette henkilökohtaisesti tullut tänne. Olette huolissanne historiallisesta monumentista Puolassa. Eh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat, hyvät tulkit. Niin, tämä siltä joudutaan varmaankin sulkemaan, koska sen kunto on heikentynyt huomattavassa määrin ja alueella ei ole rahoja korjaustoimia varten. Ja luulin, että Puolan hallitus voisi antaa miljoona euroa rakennustoimiin käyttöön, mutta se ei näytäkään olevan mahdollista. No, oli miten oli. Kiitokset valiokunnalle tehdystä työstä. Olen käynyt tämän asiakirjan läpi. Kaikkihan on tässä mustaa valkoisella. Niin 2005 nämä toiminnalliset ohjelmat, tunnen ne kyllä, mutta missään viranomaistahossa tätä ei ole huomioitu. Eli näitä mainittuja ohjelmia ei ole missään määrin huomioitu. Ja haluaisin kiittää europarlamentaarikoja siitä, että olette lähettäneet edustajanne paikalle katsomaan, mikä on tämän sillan kunto. Siinä kaikki omalta osaltani ja minä vielä kerran vetoaisin teihin – Eli että painostaa sitten Puolan viranomaisia. Nyt on ryhdyttävä toimintaan. Tämä nyt ei ole mitään sattumanvaraista toimintaa. Olen käsitellyt Puolassa myöskin kulttuuriperintö asioita. Olen avannut Puolassa toimiston ja myöskin Saksassa Hampurissa. Saksa haluaisi auttaa, mutta heillä ei ole oikeastaan mitään mahdollisuuksia auttaa. Kiitoksia oikein paljon. Most. Kiitoksia. Me huomaamme kyllä, kuinka huolestunut olette tämän historiallisen monumentin tilanteesta. Te soititte minulle useaan otteeseen ja keskustelimme tästä asiasta. Olen tämän valiokunnan puheenjohtaja, mutta olen myös koulutukseltani taidehistorioitsija, joten tämä on todella lähellä sydäntäni. Nyt haluaisin kuulla komission edustajaa. Um, Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen kuullessani, että kulttuuriperintö on hyvin lähellä sydäntänne. Se on erittäin lähellä myös Euroopan komission sydäntä ja komissio tunnustaa sen hyvän työn, jota monet vapaaehtoistyöntekijät tekevät kulttuuriperintöalalla. Kuitenkin tämän sanottuani toteaisin, että komission toimivaltuus puuttua kansallisella tasolla asioihin tässä ei. Sitä ei ole. Artikla 151 kohta 2 hyvin selvästi asettaa komission toimivaltuudet kulttuuriperinnöstä. Ja toimivaltuus on valitettavasti, herra Dems, toimivaltuudet ovat yhteistyössä kulttuurijärjestöjen välillä. Eh, kuten varmastikin tiedätte, eh, kulttuuriperintöalalla Euroopan unioni tekee paljon korostaakseen tätä yhteistyötä esimerkiksi kulttuuriohjelman kautta. Yksi näistä, on, eh, yksi näistä toimista on Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinto. Ja viime vuonna kiinnitettiin huomiota puolalaiseen siltaan näyttelyn kautta ja järjestetyn konferenssin kautta. Ja tämä kaikki tapahtui tässä palkintoseremonian sivumainingeissa. Kun ajatellaan kulttuuriperintöä, asiantuntijuuden vaihto, vaihtamista, tiedon antoa ja niin edelleen, kyllä komissio voi auttaa, mutta kun puhutaan varojen saamisesta, suojelua ja ylläpitoa, kulttuuriperinnön ylläpitämistä varten jäsenvaltiossa, niin tässä on kyllä toimivaltuudet kansallisilla hallituksilla. Mitä kohesiopolitiikkaan tulee, haluaisin tästä antaa puheenvuoron kollegalleni herra Kasukille, joka tulee regipääosastosta. Um, I will speak Polish. Uh, przyłączając się również do wyrazu uznania. Paljon kiitoksia. Olen kollegani kanssa samaa mieltä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kun toiminnallista ohjelmaa valmisteltiin, niin silloin toteutettiin toissijaisuusperiaatetta, mutta on tietenkin selvää, että Puola on vastuussa. Eli komissio valvoo ainoastaan muutamia ympäristöprojekteja – Muut projektit taas, siis nämä, joita me val- valvomme, niin niiden kokonaisbudjetti on noin 50 miljoonaa euroa. Mutta se, mitä äsken kuulitte, niin ne toimet kuuluvat kahteen projektiin Voivovski yhtenä ja seitsemännessä puiteohjelmassa eräässä kohdassa viitataan myöskin matkailuun ja kulttuuriperinnön suojeluun. Eli yli 50 miljoonaa euroa on käytettävissä ja komissio on tässä tehnyt paljon työtä, mutta oikeastaanhan kansallisella tasolla täytyy noudattaa ympäristö- ja infrastruktuuriohjelman määräyksiä. Tämä taas tarkoittaa sitä, että 11 miljoonaa euroa olisi käytettävissä ja 490 000 euroa on annettu Euroopan unionin toimesta käyttöön. Kiitoksia. Komissio. Selvä, olemme kuunnelleet argumenttejanne ja selvästikin tämä on komission toimivaltuuksien ulkopuolella oleva asia, mutta tästä huolimatta vetomusvaliokunnan puheenjohtajana minun täytyy todeta, että me olemme huolestuneita kulttuuriperinnön tilanteesta. Kun kulttuuriperintöä tuhotaan tai vahingoitetaan, niin tällä on vaikutusta aina koko Euroopan perintöön, yleiseen perintöön. Ja tämän vuoksi me tulemme kirjoittamaan Puolan viranomaisille kirjeen jossa viittaamme teidän tapaukseenne ja teidän perusteluihinne ja aiomme sanoa, että me olemme kiinnittäneet huomiota tähän erityistilanteeseen, tähän nimenomaiseen siltaan ja me tulemme pyytämään Puolan viranomaisilta vastausta ja tässä on kaikki mitä me voimme asian osalta tehdä. No niin, kiitos asian käsittely etenee, kiitokset. To teraz przejdziemy i bardzo dziękuję, że pan przyjechał tutaj i... No niin, kiitokset vielä teille siitä, että vaivauduitte tulemaan henkilökohtaisesti paikalle ja haluaisin kiittää teitä kaikista ponnisteluistanne tämän nimenomaisen sillan suojelemiseksi. Sitten kohta 11. Vetoomus 471 kautta 2006. Haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan komissiolle asian osalta. Wait a moment. Odottakaapas hetkinen. 12. Dobrze. Punkt 12. Ah, selvä. Menemmekin kohtaan 12 korjaa puheenjohtaja, eli kohta 12. François Kramer. Uh, Tässä vetomuksessa on kysymys merkittävästä kaupunkirakentamishankkeesta lähellä Helsinkiä ja vetomuksen esittäjän mukaisesti tämä saattaa vaikuttaa Natura 2000 alueeseen, noin 300 hehtaarin alueeseen. Eritoten osa tästä alueesta on Kivinokan aluetta ja vetomusvaliokunta on aikaisemmin jo vuonna 2007 käsitellyt, samoin kuin tammikuussa 2008 tätä vetoomusta valiokunta kirjoitti kirjeen Suomen viranomaisille, jotka vastasivat valiokunnan esittämiin kysymyksiin ja Suomen viranomaiset antoivat lisätietoja vielä tästä kaupunkirakentamishankkeesta ja sen tämänhetkisestä tilasta. Komissio artiklan 106 mukaisesti Habitat-direktiivistä arvelee, että Suomen hanke kattaa Natura 2000 alueen ja tässä vaaditaan suojatoimia kosteikkoalueen suojaamiseksi. Ja tässä suunnitelmassa sanotaan, että lievennystoimiin, lievennystoimet otetaan huomioon vielä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tässä on useita rajoituksia ja vahinkojen lievennystoimia suunniteltu. Mitä lopullisia päätöksiä ei ole tähän mennessä vielä tehty tästä nimenomaisesta suunnitelmasta. Ja on myös suunniteltu, että Kivinokan alue joka on tässä erityishuolen aiheena vetomuksen esittäjälle, niin tästä alueesta tehdään oma erillinen suunnitelmansa ja kaikki tämä Suomen viranomaisten mukaan tullaan alistamaan Suomen lainsäädännölle, johon on siirretty Habitat-direktiiviä kohdan kuusi määräykset, joten meillä ei ole mitään osoitusta siitä, että näin ei tultaisi toimimaan ja tähän mennessä saatujen tietojen mukaisesti meillä ei ole mitään mahdollisuutta tässä puuttua asiaan ja me oletamme, että äh, Suomen, kilpa, äh, Suomen äh, vastuulliset viranomaiset tulevat panemaan täytäntöön olemassa olevat määräykset. Jos näin ei ole kuitenkaan, niin sitten me tietysti aloitamme rikkomusmenettelyn. Pyytäisin, että vetomus äh, pidetään avoimena. Se on tärkeää. Meillä on ennakkotapaus äh, Vuosaaren tapauksesta. Ja on tärkeää, että kaupunkisuunnitelman osalta äh, toimitaan sääntöjen mukaisesti. Asia on muutenkin jo ollut käsittelyssä pitkään, joten toivon siis vetomuksen avoinna pitämistä. Kiitoksia. Olen Hammerstein Mintzin kanssa aivan täysin samaa mieltä. Me jätämme tämän vetomuksen avoimeksi ja komissiohan lupasi tarjota lisäinfoa. Sitten seuraavan kohtaan Josef van der Stegen on vetomuksen esittäjä. Mikä oli numero? 13. Kiitos. Kyse on 50 asunton, asuntorakennushankkeen tilanteesta. Kyseessä on siis äh, alueesta, joka kuuluu Natura 2000 äh, toimivaltaan ja Habitat-direktiivin toimivaltuus, valtuutta. Itse olemme Nantin välitystuomioistuimelle tehneet tästä asian vetomustuomioistuimen sitten, että tästä kanteen, koska se ei ole toteutunut sääntöjen mukaisesti. Kuitenkin rakennuslupa on annettu Habitat-direktiivin 6 artiklan nojalla. Kaikki hankkeet, jotka eivät suoraan liity Natura toimenpiteisiin ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voida hyväksyä. Lisäksi lintupuitedirektiivin nojalla myöskin this one works. Vous m'entendez Oui. Donc je reprends. No niin, siis uudemman kerran. Kyseisten alueiden on täytettävä lintudirektiivin määräykset, eh, jottei eh, saastetta eh, syntyisi ja jottei niiden rakentamishankkeet jottei hankkeiden vaikutukset olisi kielteisiä linnuille. 24.7.2008 Ranskan viranomaiset pyysivät lisätietoja kanteesta. Näitä tietoja ei Ranskan viranomaisten toimista ole vielä lähdet, äh, annettu Euroopan komissiolle. Helmikuussa 2009 äh, pyydettiin uudestaan lisätietoja, eikä niitä edelleenkään ole saatu, ja siksi niistä on annettu uudelleen huomautus Ranskan vastuulaisille viranomaisille. Hyvin lyhykäisesti. Jotta vetomus pidettäisiin avoimena, meidän täytyy suojella äh, tätä aluetta ja pitää kiinni Habitat-direktiivistä ja tämä Ranskan kolkka on erityisen mm, mielenkiintoinen alue. Kiitoksia. Näin etenemme, eli olemme Ranskan viranomaisiin yhteydessä. Yes. Proszę Państwa, punkt 15, petycja 190. Seuraavaksi kohtaan 15, eli 192 kautta 2006 Isabel Lurenko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Viimeisten tiedoitteiden äh, mukaan ympäristövaikutusanalyysiä laaditaan tällä hetkellä. Euroopan komission tämänpäiväisten tietojen äh, mukaan ympäristövaikutusanalyysiä ei vielä ole saatu Espanjan viranomaisilta – tietoa ympäristövaikutuksista ja myöskin vaikutuksista 2000, äh, Natura 2000-direktiivin äh, nojalla. Kyse on itse asiassa hankkeesta, jonka osalta on pyydetty jo monta äh, ympäristövaikutusanalyysiä. 8. kesäkuuta tulemme saamaan tiedot ja siinä vaiheessa tulemme antamaan teille myöskin johtopäätökset, jotka, niiden nojalla vedämme. Astora, la... Kiitoksia tähän mennessä. Komissio vastauksissaan ei ole mennyt tämän kysymyksen varsinaiseen sisältöön, koska tässä on jo tehty tätä arviota, mutta ei arvioida tämän hankkeen kokonaiskumulatiivisia vaikutuksia, vaan hanke on jaettu kuuteen osaan, ja tässä on hyvin erilaisia tuloksia, mutta kysymys on yhdestä ja samasta hankkeesta, jonka vaikutukset ekojärjestelmään, ympäristö, ympäristön ovat aivan valtaisia. Me puhumme Euroopan raja-alueesta, me puhumme tästä rannikosta, joka on Marokkoon päin, ja puhumme erittäin tärkeästä luonnonsuojelualueesta, ja sinne on, siellä on E, hankkeita, joista on tehty 16 ympäristövaikutusarviota, mutta tämä menettely todellakin rikkoo hyvin suoraan ympäristölainsäädäntöä. Tässä auktorisointiprosessissa on annettu useita eri nimiä, mutta tämä on yksi ainut hanke, tämä on 48 tien rakennushanke ei pelkästään tämän rakennushankkeen, tämän tien pidentämishanke. Ja tässä on osia, joita on jo pantu täytäntöön ja tässä on yli 30 erilaista aluetta, jotka, joihin tämä vaikuttaa. Eikö komission pitäisi, komissio luulee, että tätä ei vielä panna edes täytäntöön. Minä olen henkilökohtaisesti nähnyt, että sitä pannaan täytäntöön ja tämä ympäristövaikutusarvioiden hajauttaminen, siinä ei ole otettu ollenkaan huomioon habitat direktiivin vaikutuksia eikä näiden hankkeiden kumulatiivisia vaikutuksia, joten komission pitäisi mahdollisimman pian nyt tarttua tähän asiaan. Me puhumme eurooppalaisesta alueesta, joka on erittäin, erittäin erityislaatuista. Nyt puhutaan Gibraltarin alueesta. Ja tämä on hyvin e, ainutlaatuinen alue ja todella toivon, että tässä pannaan tiukalla tavalla täytäntöön direktiivien määräyksiä. Dziękuję bardzo. Więc myślę, że zostawimy te petycje od... Sydämelliset kiitokset. No, minäpäs ehdotan, että tämäkin vetomus jätetään avoimeksi ja jäämme odottamaan uusia tietoja. Sitten seuraavaan kohtaan. Helmut Bloch, olkaapas hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kyse on kollega Keltin vetoomuksesta hänellä ei ole toimivaa jätevesiyhteyttä alueelliseen vir- verkostoon ja tässä on selvä ympäristön rikkomus esillä ja komissio on ryhtynyt rikkomusmenettelyyn, mitä tulee lainsäädäntö transponointiin. Sen suhteen ei ole havaittu minkälaisia ongelmia. Viranomaiset ovat saaneet lopullisen viimeisen varoituksen. Komissio on myöskin ilmoittanut tälle valiokunnalle asioiden kehityksestä. Vettoomuksen esittäjä väittää, että komissio ja Espanjan viranomaiset ovat jonkinlaisen salajuonen takana ja Tämä käy ilme, ilmi myöskin teille esitetystä viimeisestä kirjelmästä, joka on välitetty myöskin komissiolle. Arvoisa herra puheenjohtaja, on vaikea ymmärtää näitä syytöksiä, uhkailla jopa tuomioistuin käsittelyllä mielestäni. Tässä ei ole kyse missään nimessä salajuonesta päinvastoin. Yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että komissio on tyytyväinen valiokunnan tarjoamiin tietoihin ja ryhtynyt sen toimenpiteisiin on laatinut siis oman lausuntonsa, mutta kyse ei ole vain ainoastaan Cobera del Lobeligadin alueesta, vaan monista muistakin jutuista – ja komissio tulee seuraavaksi siirtämään tämän asian käsittelyn Euroopan yhteisön tuomioistuimelle. Kiitoksia. Considero muy positivo. Niin mielestäni on erittäin positiivista, että komissio on toiminut ja on vienyt tätä tapausta eteenpäin. Toivottavasti tämä päätyy EU-tuomioistuimeen. Selvästikin ongelmana on se, että usein me ryhdymme toimimaan liian myöhään. Me pääsemme vasta ruuminavausvaiheessa toimiin. Tämä, tämän vetomuksen esittämisestä on kulunut jo kolme vuotta. Ja tässä konkreettisessa tapauksessa me puhumme ö, tilanteesta. Joka tapauksessa komissio on mielestäni erittäin oikealla tavalla – toiminut ja pannut täytäntöön unionin lainsäädäntöä. Punkt 20, petitia. Paljon kiitoksia. Näin pääsemmekin seuraavaan vetoomukseen kohta 20. Helmut Bloch vielä kerran. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä vetoomus liittyy Hukerjoen saastumiseen Espanjassa. Tämä joki on hyvin ympäristön suojelijoiden tuntema, samoin kuin maanviljelijöiden ja kunnanhallinnon tuntema, koska siitä on riidelty paljon. Siellä on tapahtunut kalojen joukkokuolemia ja tähän vetomusten esittäjä viittasi. Ja tämä johtuu, nämä kuolemat johtuvat värin tai liian vähän käsitellystä jätevesistä, joita on päästetty jokeen. Komissio on ryhtynyt oikeudellisiin toimiin samalla tavalla kuin Corbera del Jobergatin tapauksessa. Meillä on ensin perusteltu lausunto annettu ja sitten virallinen varoitus. Ja jos tilannetta ei pidetä tulevina kuukausina parantuneena, niin komissio pohtii asian viemistä EU-tuomioistuimen. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Sí, gracias. Efectivamente. Niin, äh, Hugar äh, Joki äh, on moni ongelmien lähde. Se on Labuferan alueen alueen, luonnonsuojelun alueen läpivirtaava joki. Ja sen rannoilla sijaitsee yli 10 000 asukkaan kuntia, joissa jätevesihuolto on huonossa kantimissa. Euroopan komission horisontaalinen kannanotto ja toimintamalli on sinänsä hyvä, mutta joskus tarvitaan tiukempia toimia, tuomioistuimen päätöksiä, varsinkin tässä tapauksessa. Ajattelen nyt Hugarjoen tilaa, joka on johtanut kalojen ja eläinten kuolemiin. Meillä on olemassa lainsäädäntöä, mutta kuitenkin pormestaritasolla umisteta silmät ja, ja pormestari on todennut, että ei tästä mitään sakkoja tai sanktioita langeteta. Tämä on asia, jota on käsitelty avoimesti jopa lehdistössä, joten on olemassa siis esimerkkejä siitä, että minkälaisia sanktioita ei ole rikkomuksista huolimatta asetettu. Kiitos. Sitten kohtaan 22. 33. Michel Medun, olkaapas hyvä. Kiitoksia. Tämän vetomuksen on esittänyt entinen kollegani Lordi Inglewood, joka valittaa syrjinnästä Euroopan parlamentin antamassa yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneeseen kuuluvien jäsenten jäävämisestä ja tästä kaksoismandaattikysymyksestä. Ja minä puhun tässä nyt siis Euroopan parlamenttiin valitsemisesta, koska 90-76 päätösten mukaisesti Euroopan parlamenttiin valittiin valitseminen kansallisten parlamentin jäsen, ei, Euroopan parlamentin jäsen ei voi olla yhtä aikaa myös kansallisen parlamentin jäsen. Yhdistyneen kuningaskunnalla oli tässä poikkeuslupa ja tämä piti ratkaista ennen vuotta 2009. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus yritti ratkaista tätä hyväksymällä Euroopan parlamentin ja House of Lordsin jäsenten jäävämissäännön, mutta näin ähm, annettiin myös mahdollisuus äh, sille, että jos äh, äh, alahuoneen jäsen valitaan. Euroopan parlamenttihan voi luopua parlamentin jäsenyydestään yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta jos ylähuoneen jäsen sinne valitaan, niin näin ei voida toimia. Ja kuten tiedätte, ylähuoneessa on tietty määrä perinnöllisiä parlamentin paikkoja, ainakin 92. Ja vetoomuksen esittäjä, joka itse on perityllä parlamentaarisella paikalla, niin valittaa, että tässä on nyt syrjintää ylä- ja alahuoneen jäsenten välillä ja että yhdistyneen kuningaskunnan päätös on unionin päätösten vastainen. No, haluaisin vielä korostaa sitä, että valiokunta sai vasta äskettäin tämän vetoomuksen käsinsä ja meillä ei ole vielä mitään perusteltua kantaa tähän, joten minä haluaisin vain antaa alustavat johtopäätökset tässä. Ensinnä, ensinnäkemältä näyttäisi siltä, että yhdistyneen kuningaskunnan määräys tässä siitä, että perinnöllisen perintöpaikan saanut ei voi luopua parlamentin jäsenyydestä. On syrjivää ja komissiolla on aikomus ottaa yhteyttä yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisiin tästä asiasta ja varmistaa se, että seuraavassa vaalilainsäädännön vaalilainsäädäntöpaketissa tässä sen uudistuksessa asianmukaisesti puututaan myös tähän kysymykseen. Ja poproszę teraz, żeby David Lowe zabrał głos. Paljon kiitoksia. No minä ehdottaisin, että David Lowe käyttää puheenvuoron, koska hän on keskustellut kollega Inglewoodin kanssa, joten olkapas hyvä. Members. Kiitoksia. Lord Inglewood kävi eilen Brysselissä ja hän ei päässyt tämänpäiväiseen kokoukseen ja tästäpä syystä hän on välittänyt sihteeristön kautta valiokunnalle kirjallista materiaalia. Ja hän haluaisi myöskin kiittää teitä, herra puheenjohtaja, siitä, että olette tähän paneutuneet, tähän hänen asiansa. Valiokunnan jäsenet ovat saaneet parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnosta kopion, ja tänä aamuna valiokunta sai perustuslaki valiokunnan lausunnon aiheeseen liittyen ja se on pitkälti samalla linjoilla kuin meidän alustava keskustelu on osoittanut ylähuoneen edustajan tietoon tämä on tarkoituksena saattaa ja pyytää heiltä selvennystä siihen, että millä tavalla tämä asia huomioidaan paikallisessa lainsäädännössä. Kiitoksia. Seuraavaksi kohta 23, vetomus 567 kautta 2008. Herra Gavriatis, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Tämä vetomus liittyy siihen, että Flamin lääkärikeskus on kieltäytynyt antamasta ranskankielistä lääkärin lausuntoa kahdesta lääkärin käynnistä. Vetomuksen esittäjä sanoo, että koska Belgia on kolmikielinen maa, olisi mahdollisuus, pitäisi olla mahdollisuus saada lääkärin lausunnot myös ranskaksi. Komission vastaus tähän on kristallin selvä. Kysymykset, jotka liittyvät äh, kielen kielenkäyttöoikeuksiin Belgiassa täysin katetaan Belgian sisäisellä perustuslaillisella lainsäädännöllä, joten meillä ei ole mahdollisuutta puuttua asiaan. Kiitos. No w świetle tej opinii, prawda, myślę, że petycję możemy zamknąć i przed... No niin, eiköhän asia ole selvä. Joten voimme päättää tämän käsittelyn sitten 24 995 kautta 2002. Daniel Varan, olkapas hyvä. Przechodzimy do punktu 25, 106. siirrymmekin suoraan kohtaan 25.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 näiden käsittely päätetään komission antimien vastausten pohjalta, paitsi ne, joihin liittyen olemme tehneet eriävän päätöksen. Tietyt vetoomukset siirretään A-kohdan vetoomukseksi. Kohta 62 pitäisi siirtää A-kohdan vetoomukseksi. pian päätän kokouksen, mutta sitä ennen haluaisin vielä kerran kiittää teitä osallistumisestanne. Olen iloinen nähdessäni Hammerstein Minsin täällä, että olette todellakin viimeiseen hetkeen asti täällä paikalla. Te olette kyllä aktiivisin valiokunnan jäsen Olette täällä viimeisen kokouksen viimeisen hetkeen asti. Kiitokset teille ja vielä kerran kiitokset sihteeristölle. Olette todellakin toimineet mallikkaasti. Minä en todellakaan tiedä, monista asioista juuri mitään, mutta kollegani kyllä tietävät, miten asiat ovat menneet. Kiitokset myöskin komission edustajille. Te olette toimineet myöskin erittäin aktiivisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Ja ilman komissiota emme olisi kyenneet tekemään töitä juuri lainkaan. Eli teidän ansiostannekin olemme päässeet näihin hyvin tuloksiin. Ja nyt kollega Hammerstein Minä haluaisin kiittää teitä, herra puheenjohtaja, koska olette toimineet erittäin puolueettomasti, rohkeasti ja vahvasti puheenjohtajana. Ilman teitä me emme olisi pystyneet viemään eteenpäin näin monia vetomuksia, joita olemme nyt käsitelleet. Olen varma tästä. Haluaisin onnitella myös ja kiittää sihteeristöä, joka on tehnyt äärimmäisen kovasti töitä vaikeissa olosuhteissa. Henkilökuntaa ei ole ollut tarpeeksi, töitä on ollut liikaa, liian paljon vetomuksia, liikaa kritiikkiä kaikilta tahoilta. Ja haluaisin kiittää kaikkia. Tiedän, että olen ainut meppi täällä, mutta ei sillä nyt ole mitään väliä, koska täällä on vetomusten esittäjiä paikalla. Ja itse asiassa vetomusten esittäjät, jotka ovat täällä, he ovat symbolisesti erittäin edustavia parhaista vetomusten esittäjistä, niistä sadoista tuhansista, joiden tapaukset ovat kulkeneet valiokunnan läpi. He tekevät töitä hyvin vaikeissa olosuhteissa. He eivät pelkää isojen tahojen vastustamista. He vain menevät eteenpäin tässä. Ja haluaisin vielä todeta, että sihteeristö, sihteerissä jäsenet ovat todella kutsumus äh, ammatissa virkamiehinä tässä. Kiitoksia. Vielä lopuksi yksi pyyntö. Toivoisin, että nämäkin asiat kirjataan pöytäkirjaan. Tällainen pyyntö. No niin, kiitoksia oikein paljon. Nyt päätän kokouksen. Ai niin, pyydän anteeksi. Haluaisin vielä kiittää myöskin tulkea avusta.